Colleagues, good afternoon. Can I... Hyvää iltapäivää. Haluaisin aloittaa tämän kokouksemme. Teillä on edessänne esityslista luonnos kahdeksi seuraavaksi päiväksi. Oletko kaikki tyytyväisiä esityslista luonnokseen? Kiitoksia. Seuraavaksi hyväksymme pöytäkirjat. Onko kysymyksiä pöytäkirjoihin liittyen edellisestä kokouksesta? Jos ei, niin voimme hyväksyä ne. Ai, siellä on kysymys. Ja ei ollutkaan. No niin. Seuraavaksi yhtenäinen eurooppalainen rautatiealue. Äh, Serra Kiani on esittelijä. Äh, tarkistuksia käsittelemään saatte puheenvuoron. grazie Presidente. Kiitos puheenjohtaja. kertoisin hieman töiden nykytilasta. Varjoistelen kanssa joitain kompromissirtuksia kävimme läpi. Tämä tulee tähän uudelleen tarkasteluun. Eri, tämä tulee sääntelyn rahoitukseen, delegoituihin säädöksiin ja sitten artiklan 13 sääntelystä saatiin sopimus siitä, että näille annettaisiin kilpailukykyisyyttä valvova velvollisuus, eikä tässä syrjintää esiintyisi. tässä siis pidettäisiin huoli. Ja sääntelyn puheenjohtaja katsottaisiin, että nämä nimitykset tehtäisiin kansallisissa parlamentissa tai viranomaistahoissa ainakin. Ja tästä etu ilmoitukset tulisi myöskin tehdä ja riippumatto muus tulisi taata mitään muita vaikuttimia aisaisi esiintyä. Ja omasta aloitteesta on mahdollista toimia, jotta tietojen saannin jälkeen toimitaan ainakin kuukauden kuluessa. Ja jos syrjintävää toimia on tapahtunut, niin kahden viikon sisällä on vaadittava kaikki tarvittavat muutokset. Ja valitusta voidaan sitten lisäkuukaudella vielä jatkaa. Käsittelyaikaa tarvitaan eri viranomaisten välistä tietojen vaihtoa. Ja tärkeää olisi vahvistaa nimenomaan kansallisen säätelyviranomaisen riippumattomuutta, mutta toisaalta myöskin luoda eri kansallisten tahojen välinen verkosto, jotta tietojen vaihto voidaan taata. Ja tämä verkosto kokoontuisi sitten säännöllisin väliajoin komission kutsusta. Ja tärkeää olisi, että komissio takaisi aktiivisen yhteistyön sääntelyviranomaisten välillä ja että asioihin puututtaisiin, jos mandaatteja ei kunnolla hoitaisi, hoidettaisi näiden taholta. Myöskin komissio perustaisi tietokannan, johon sitten kansalliselta taholta tiedot saataisiin liittyen kaikkiin valitusmenettelyihin. Esimerkiksi milloin aloitteet on käynnistetty, mitkä ovat lopulliset päätökset, ketkä ovat eri osapuolia ja niin edelleen. Tämä siis kansallista sääntelyviranomaisista. Sitten kun tarkastellaan rahoituspuolta, niin tässä esityksessä struktuurisuunnittelija eh, tekee tällaisen business plan suunnitelman, jossa rahoitus on esitetty. Ja tärkeää on, että syrjintää ei mihinkään suuntaan esiinny, kun tämä hyväksytään toisaalta pidetään huoli siitä, että infrastruktuurihankkeen toimijat eivät voi sortua minkäänlaisiin alijäämätilanteisiin ja tulee esittää yhteenveto, eli mitkä ovat olleet mahdolliset eri tulolähteet ja toisaalta mitkä ovat sitten infrastruktuurihankkeen kokonaiskustannukset myöskin huomioitava keskipitkän aikavälin toteutukset ja toisaalta korkojen mukanaan tuomat vaikutukset. Sitten artikla 13, se oli esillä varjoistelijoiden kokouksessa viime kerralla ja nyt esitetään, että syrjimätön pääsy kaikille infrastruktuuritoimijoille pitää mahdollistaa ja tämän lisäksi tulee kaikkien rautatieyritysten pääsy mahdollista, ei siis minkäänlaista syrjintää. Tämän lisäksi on tärkeää, että määritellään selkeä päivämäärä, jotta yritykset tietävät, miten tähän keskukseen ja sen palveluihin voidaan päästä. Ja tämän on sitten tarjottava rahoituksellista apua ja neuvoa. Jos ei voida vaihtoehtoa määritellä, niin sääntelyviranomaisen tulee ryhtyä toimenpiteisiin, joita osapuolet tarvitsevat. Ja jos sitten tukikeskusta ei ainakaan vuoteen ole hyödynnetty, niin eh, muihin toimiin liittyen sitä voidaan hyödyntää, paitsi jos osoitetaan, että tällainen muutostekumenettely on käynnissä. Eli tässä nyt delegoitujen säädösten lisäksi esiin tulleet asiat, kun kompromisseja tarkasteltiin ja näistä varjoesittelyiden kanssa keskusteltiin. Ja valiokuntakäsittelyn jälkeen uudelleen tapaamme varjoesittelijöiden keskuudessa Esimerkiksi liite 3, artiklat 30, liite 7, 31, liite 8, artikla 15 ja 6 ja 7, jotka liittyvät liitteeseen 1a, ja sitten vielä keskustelu tarkistuksista markkinoiden avaamiseen liittyen. Eli tässä nyt pääpisteissään se, miten asiassa tarkoitus on edetä. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Kyyn EPPstä. Danke, Herr Vorsitzender. Danke auch an die Berichterstatterin, Frau Seracani. Kiitos, hyvä puheenjohtaja. Kiitokset esittelijälle. No niin, tämä on varsin laaja aihealue. Vapauttaminen ja avaaminen, kun puhutaan eurooppalaisista rautatiemarkkinoista. Ja tietysti on mietittävä mahdollisimman käytännölliset ratkaisumallit. Enkä tässä nyt halua toistaa sitä, mitä esittelijähän perustellusti jo esiin toi. Tämä prosessi on nyt vielä kesken. Ja mitä esimerkiksi delegoituihin säädöksiin ja rahoituskysymyksiin tulee. Paljon lähentymistä on jo tapahtunut. Myöskin sääntelyviranomaisasia, yksi keskeistä asioista, on yksi tällainen kohta ja tulee varmasti olemaan yksi niistä kysymyksistä, jotka ovat ratkaisevassa roolissa, kun pyritään mahdollistamaan markkinoille pääsy eri toimijoille. Ja erittäin tärkeää onkin että kansalliset sääntelijät eivät saa liikaa tehtäviä hoitaakseen, eli että joka asiasta joudutaan raportoimaan, vaan meidän on tärkeää keskittyä tärkeimpiin funktioihin, eli hinta, hintajärjestelyt, niiden tarkastelu, toisaalta sitten hinnan suuruus ja rakenteet sen suhteen, miten las, akkutoimitukset hoidetaan eh, kiinteiden kustannusten, muuttuvien kustannusten osalta ja niin edelleen. Ja sitten myöskin hinnoittelujärjestelyt, kun puhutaan, eh, puhutaan korjaamoista. Nämä ovat tärkeitä tietoja ja kaikkien tulee saada näistä tietoja. Sitten esimerkiksi polttoaineet. Tässä myöskin on huomioitava selvät suhteet. Ja sitten tärkeä kysymys liittyy siihen, eh, kenellä on pääsy eurooppalaisille markkinoille. Ja tässä sitten Siksi kysymys on erittäin tärkeä. Tietyt kriteerit on täytettävä ennen kuin markkinoille pääsy on mahdollista, mutta tämä kestää liian pitkään, jopa kaksi vuotta siihen vierähtää. Ja tätä aikaa olisi kurottava eh, lyhyemmäksi, eh, enintään kuudeksi kuukaudeksi. Tästä varmasti vielä keskustelemme. Ja sitten on tärkeää myöskin katsoa, mitkä ovat yhteydet kansallisiin turvallisuusviranomaisiin ja toisaalta sitten yhteen toimivuus. Se on myöskin taattava. Ja vielä sitten näistä palvelujärjestelyistä. Tietysti mitä tahansa tässä voidaan säännellä, mutta tämä on kuitenkin tärkeä markkinasegmentti ja rautatieyrittäjät, yritykset ovat usein nimenomaan tämän tyyppisten palveluntarjoajien omistajia myöskin. Eikä voida ajatella, että tämä tilanne täysin muuttuisi lain myötä. Eli nämä omistussuhteet eivät enää olisi mahdollisia tämä prosessina tulisi olemaan varsin hankala, mutta kuitenkin olisi erittäin tärkeää, että näille eh, kilpailuosallisille myöskin erilaisia palveluja eh, mahdollistetaan. Ja kysymys kuuluukin, eh, miten nopeasti palvelut on toteutettava. Tällöinhän yritys joutuu jossain vaiheessa itse investoimaan ja kehittelemään tällaista palvelua puhuttaessa tietyn tyyppisistä toimista ja toisaalta erityisistä tekniikoista. Ja sitten kun tarkastellaan infrastruktuurin hallintaa, meillä on tässä kompromissiehdotus olemassa, mutta tästä tulee vielä myöskin keskustella, kun ajatellaan esimerkiksi EPP-ryhmää, jotta yhteinen kanta olisi mahdollista aikaan saada. Se ei suinkaan tule olemaan helppoa, mutta viisi perus seikkaa tässä varmasti saadaan aikaan. Ensinnäkin äh, rahoitusvälineet äh, ja avoimuus tässä yhteydessä ja avoimuutta myöskin sen suhteen, miten äh, nämä kustannuslaskelmat tehdään ja sitten infrastruktuurihallinnojan tulee näitä kysymyksiä mm, tarkastella ja tämän lisäksi on sitten katsottava, miten on mahdollista löytää tässä yhteinen ratkaisumalli, vaikka nyt välttämättä yksityiskohtiin tässä nyt mennä. Ja tällainen holding-malli, jota tässä myöskin on tarkasteltu. En tiedä, on mietittävä sen mahdollista mukaanottamista. Kiitos. Sterks. Kiitoksia ja Sterks. Kiitos puheenjohtaja. Minä puhun Ramosan puolesta, joka on varjoesittelijämme. Ramosan Barcelsin puolesta, Eikä halua hidastuttaa asioita. Paltaakseni varjoesittelijöiden keskustelu, niin tässä merkkaisin, mitkä ovat alueelle tärkeitä kysymyksiä. Meidän täytyy löytää yhteistä pohjaa markkinoiden avaamiseksi. Nykytilanne ei ole ihan teellinen. Niin itsellenikin on ryhmälle tärkeää on, että kussakin valtiossa tarvitaan voimakasta säätelyviranomaista, jolla on harkintavaltaa – että ne voivat päättää, onko infrastruktuuri optimaalista. Sen vuoksi tarvitaan transparenssia. Säätelyviranomaisen pitäisi kyetä ratkaisemaan asiat. Ja kompromissia ajatellen, täällä on pari asiaa, jotka hankaloittavat asioita vähän liikaa ja jarruttaisivat äh, säätelyviranomaisen toimintaa liikaa. Esimerkiksi artikla 56 ja uusi kohta 3c, nykykompromissiehdotuksessa englanniksi säätelyviranomaisen täytyy lähettää komissiolle kaikki ehdotusluonnokset. Ja sitten siinä on lista kappaleita ja komissio voi pyytää muutoksia vaadittaessa. Miten tämä komissiossa tapahtuisi? Kuka vastuussa, kun säätelyviranomaisia ja kaikki laativat ehdotusluonnoksensa ja sitten on kaksi viikkoa aikaa komissaan sanoa kyllä tai ei. Minä voin ennustaa, mitä tässä tapahtuu. Ennustan, että tämä ei tule toimimaan. No, tässä on vielä pari asiaa, jos sanotaan, että Musta Pekka siirretään komission käsiin. Meidän täytyy vähän harkita näitä, käyttää aikaa tämän miettimiseen, koska me haluamme yksinkertaistaa asioita. Me haluamme vahvistaa kansallisen säätelyviranomaisen asemaa. Ja jos me siihen pyrimme, niin komissio voisi muuntaa jonkinlaiseksi tuomi- vetomustuomioistuimeksi, jos meillä on eurooppalaista säätelyviranomaista, mutta tässä meidän pitäisi näyttää suuntaa. Komissiosta voisi tehdä jonkunlaisen sovittelija, mutta ei sen koko hallintoa pidä kaikkia panna tekemään. Kansallisten säätelyviranomaisten täytyy olla itsessään tarpeeksi vahvoja. Joten minulle on ihan selvää, kuten herra Kuunekin sanoi, että kansallisten säätelyiden toiminnan pitää olla seurattavaa. Infrastruktuurin hallinnoitsijoiden ja raideliikenteen harjoittajan välinen suhde on sellainen, että raideliikenteen harjoittaja on se, joka tekee juuri omaa työtään, eikä tässä saa olla mitään koplauksia äh, infrastruktuurin ja raideliikenteen hallinnan välillä. Oli muitakin asioita, joita halusin ottaa esille, mutta uskon, että täällä on vielä paljonkin yksinkertaistettavaa. Uskon, että voimme tehdä lisätyötä tehtyjen ehdotusten parissa – ja tässä merkkaisin muutaman kohdan. Artiklassa 8 infrastruktuurin rahoittamisen suhteen siinä sanotaan, että jäsenvaltioiden on järjestettävä kuulemisia strategista suunnitelmaa varten infrastruktuurin alueella. Ja sen sanotaan, että kaikkea pitäisi kuulla, paikallisviranomaisia ja sidosryhmiä täytyy kuulla – erityisesti ammattiliittoja, mutta ei ihan tavallisia, vaan myös sektoriliittoja, käyttäjiä. Milloin strateginen suunnitelma valmistui, jos, jos kuulemisen pitäisi olla näin laajaa? Maassa katoinen parhaiten, eli Belgiassa, jos meidän täytyisi tehdä tällaista me tekisimme silloin strategista suunnitelmaa seuraavalle vuosisadalle. Joten tämä aiheuttaa ongelmia tällaisessa maailmassa. Ja sanotaan, että tulot eivät kata infrastruktuurihallinnoijan menoja. ja se valtion täytyy myöskin tarjota infrastruktuurin hallinnoitselle Sehän tulee tarjota rahoitusta infrastruktuurihallinnoille. Tulee tarjota. Tämä tarkoittaa sitä, että tekipä infrastruktuurin hallinnoija, niin mitä tahansa valtio maksaisi viulut. Ja tämä pätisi myös tilanteeseen, jolloin käyttöä tai kysyntä oli riittävästi, niin valtio maksaisi kuitenkin kaiken. Eli kompromissien suhteen täällä on pari asiaa, joita pitäisi yksinkertaistaa ja jotakin asioita, joissa meidän täytyy miettiä, ymmärrämmekö, mitkä seuraukset ehdotuksilla kokonaisuudessaan. Ja lopuksi meidän täytyy erittäin tarkkoina olla, että pidämme huolta siitä, että tarjoamme riittävän koherentin kannan, niin että parlamentin kannan eri osat natsaavat. Teknisesti tämä asia ei ole kaikkein yksinkertaisempia. On hyvin vaikeaa saada nämä kaikki asiat äh, nivoutumaan yhteen. Ja on hyvin vaikea ymmärtää kaikkien ehdotusten loogisia johtopäätöksiä ja niiden koherenssia. Ja myös artikloiden ja liitteiden yhteensopivuus on vaikeasti saavutettavissa. Ja, jos ajatellaan sitä, mitä keskustelua on tähän mennessä etänyt, niin tuollainen keskitetty koherenssi meiltä puuttuu. Ja tämä johtuu siitä, että puolueiden välillä on luottamuspulaa. Eikä pitää ainoastaan ryhmiin, pitää myös sidosryhmiin. Eli ykkösasia on yksinkertaisuus, mutta kakkosasiana on johdonmukaisuus. Ja jos meidän valiokuntamme ei saa aikaan työtä, joka kokonaisuudessaan, joka osat natsaavat, me emme halua ehdotusta, jonka eri osat ovat keskenään ristiriitaisia, koska tässä on monenlaisia ansoja ja meillä on vielä paljon työtä tehtävänä. Kiitos. Dank u wel, voorzitter. Ook van mij geldt dat ik... Uh... Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin puhua varjoesittelijänä viimeisenä puhujana ja kerron muutamista ongelmista, joita minä tässä asiassa näen. Ette liene yllättyneitä, kun sanon seuraavan, että kun puhumme Euroopan unionin uusista virastoista, niin ne, se ei kyllä vaikuta meistä hyvältä ajatukselta. Me emme haluaisi uusia EU-virastoja. Ehkäpä parempaa yhteistyötä olemassa olevien virastojen kanssa, se kyllä sopii, mutta se, että luotaisiin uusi virasto, niin kyllä se olisi mielestä, mielestämme se menisi liian pitkälle. Toiseksi haluaisin esittää esittelijä, esittelijää pohtimaan erityisesti Itämeren maita. Siellähän tilanne on ainutlaatuinen ja myös aika mutkikas. Jos ajatellaan, minkälaisia linkkejä esimerkiksi Liettuassa on, ne ovat itä-länsi-suuntaisia, eivät niinkään pohjoinen-etelä-suuntaisia. Tällä on kilpailuseuraamuksia Itämeren maissa, kun ajatellaan vaikkapa reittejä ja nimenomaan itäänpäin meneviä reittejä. Siellä on linkkejä Ukrainaan, Venäjälle ja niin edespäin. Ja ne kaikki, nämä kaikki verkot ovat riippuvaisia valtion avuista, ja senpä vuoksi Itämeren maiden on aika vaikea pitää kiinni omastaan, jos markkinoita vielä entu, entisestään vapautetaan, ja sitten näiden maiden täytyy alkaa kilpailla Valko-Venäjän, Ukrainan ja Venäjän kanssa. Rahoitusasiat ovat aika hankalia. Minulla ei tähän ole omaa ratkaisua esitettävänäni, mutta mielestäni meidän tulisi kun teemme työtä tämän direktiivin parissa, niin meidän ei pidä unohtaa Itämeren maiden hankkeita. Täytyy myös ajatella infrastruktuurin hallinnoijia, koska jos nämä korottavat omia hintojaan, jos esimerkiksi tavaraa viedään Venäjälle ja Pietariin, niin silloin Itämeren valtioiden täytyy kyllä infrastruktuuria parantaa aika lailla. Ehkäpä komissio voi antaa meille hiukan osviittaa sen suhteen, kuinka voimme ratkaista tämän Itämeren valtioiden ongelman. Sitten kolmanneksi olen yhtä mieltä Sterksin kanssa siitä, siitä kun hän puhuu markkinoiden vapauttamisesta ja siitä, että markkinoille pääsyä voitaisiin helpottaa. Omassa maassani olen kuitenkin nähnyt, että jos ylimääräistä kapasiteettia on raiteilla, niin ylimääräinen raidekapasiteettihan on aina hyvä niin eh, rahtaajille kuin asiakkaillekin. Eh, eli oikean suuntaan ollaan menossa, mutta ei tämä helppoa tule olemaan, kun ajatellaan eh, infrastruktuuria toisaalta ja raht- kuljettajia toisaalta, niin on sellaisia maita, joissa on olemassa holding-yritys, jossa kaikkien tulisi, kaikki ovat ikään kuin osa tätä samaa holding-yritystä. Kuitenkin minun mielestäni meidän tulisi pohtia sitä, kuinka rahtajat pärjäävät korkeampien hintojen kanssa. Olen sitä mieltä, että toisaalta rahdin kuljettajat ja toisaalta infrastruktuurin hallinnoijat tulisi erottaa toisistaan niin, että voimme sitten myös seurata tariffien kehitystä. Tässä kohtaa täytyy olla kieli keskellä suuta. Täytyy miettiä, mikä tämän direktiivin vaikutus markkinoilla tulee olemaan. Meidän täytyy rakentaa tähän direktiivin sisään säädöksiä, tai pikemminkin aloitteita rahtaajille, kannustimia rahtaajille niin, että nämä voivat muun muassa ottaa käyttöön vähempipäästöisiä, vähemmän meluisia junia, vähemmän meluisaa kalustoa. Tällaisia kannusteita tulisi olla toimijoilla – tässä olivat minun ryhmäni keskeiset viestit ja odotankin nyt komissiolta jonkinlaista osviittaa sen suhteen, kuinka se voisi auttaa meitä eh, erityisesti Baltimaiden ongelmien parissa kun totesi, että tämä on laaja aihealue, kun tässä vapauttamissa pyritään etenemään. No se on laaja siksi, että me olemme sitä sellaisen tehneet, sillä se mitä komissio esitti oli uudelleen laatiminen verrattuna siihen, mitä esitettiin vuonna 2001, eli tilanne oli melko selkeä. Ja nyt yhdeksän vuotta <laughs> oltiin asia oli unohduksissa ja sitten se nostettiin uudelleen esille. Kysymys kuuluu, onko nykytilanne yhteensopiva tuolloisen lainsäädännön kanssa. Markkinan avauksessahan on tässä vielä pitkä matka. Ei avautunut tilanne on perussääntö ja siihen sitten on olemassa muutama poikkeus. Ja tuomioistuin tulee tekemään sen lopulliset päätökset, no me olemme tästä nyt tehneet tällaisen ison aiheena, siksi ei olla oikein edetty asiassa. Nyt melko yleisellä tasolla jo kolmatta kertaa asiaa tässä tarkastellaan. Ja jos tässä puhuttaisiin pelkästään kolmesta perusperiaatteesta, joista olemme yhtä mieltä, niin silloinhan oltaisiin melkein jo loppusuoralla. Sillä yhtä mieltähän ollaan siitä, että tarvitaan itsenäinen, tiukempi sääntelevä taho, tarvitaan myöskin avoimuutta rahavirtoihin ja tästä Tämän lisäksi eh, palvelumahdollisuudet tulee avata, jotta kilpailu mahdollistuu. Jos vain näihin olisi keskitytty, niin asia olisi saatu valmiiksi, mutta sitten mukaan tuli kaikkea muuta myöskin tämä unbundling muun muassa. No, kun ajatellaan seuraavaa tapaamista, niin myönteistä on se, että lähdetään liikkeelle määräajoista vastaanotosta lähtien. Eli näin tulkinnan eroja ei tässä voi syntyä jos esimerkiksi on otettu vastaan valitus tai hakemus slotin liittyen niin viiden vuorokauden tai tietyn määräajan kuluessa on toimittava. Tarvitaan myöskin tietokanta. Komission ei suinkaan tule kaikkea valvoa tai sääntelyviranomaisenkaan työtaakkaa olisi ihan liian suuri muutoin. Eli tarkistus taho tarvitaan Euroopan tasolle, mutta jos 90 prosenttia asioista säädellään kansallisesti, niin kysymys kuuluu, mitä sitten enää Euroopan tasolla tarvittaisiin. Mutta on tässä jotain onkaluuksia, ongelmiakin vielä ryhmien välisiä ja myöskin ryhmien sisäisiä hankaluuksia. Jotkut esimerkiksi katsovat, että tämä erottelu on erittäin tärkeä muutoin. Tämä verkostoasia ei hoidokunnalla, mutta kyllähän tässä asiassa on jo edetty, mutta se ei ole estenä eh, mielestäni, koska eh, tässä on erottelu pitkälti jo olemassa ja silti eh, pääsy toimintaan ei ole mahdollinen. Ja sitten on sellaisiakin, joissa tämä erottelu on tehty, mutta silti sitten pyyntöä esimerkiksi sitä kanalitunnelia jätettäisiin ulkopuolelle tai että palvelut koskisivat kaikkea, mutta sitten huippunopea liikenne jätettäisiin ulkopuolelle. Eli siihen ikään kuin ei kilpailua haluttaisikaan. Kuitenkin rajat ylittävisti nimenomaan nämä ovat tärkeimpiä mm, henkilöliikenteessä, mutta niitä ei huomioitaisi. Eli tässä tulisi lähteä liikkeelle perusperiaatteesta, eli siitä, että kaikilla tahoilla pyrittäisiin avaamaan markkinat ja syrjinnästä tulisi päästä eroon. Ja sitten käytännössä ehkä on hyvä, e, e, jos e, ajatellaan, että sellainenkin taho voi olla viranomainen, joka ei ole varsinaisesti suurta kokemusta omaava näistä rautatieasioista, mutta kuitenkin Saksassa esimerkiksi Mm, kun keskusteltiin sitä, kenestä tulee liikenneministeri, niin minulta kysyttiin, osaisinko arvioida, kuka se voisi olla. Itse sanoin, että en tiedä, kuka se voisi olla, mutta tiedän, että joka tapauksessa se on sellainen henkilö, joka aikaisemmissa työyhteyksissä ei koskaan ole mitään tehnyt liikenteen saralla. Ja näin todellakin tapahtui Saksassa. Eli liikenneministerit learning by doing on ollut perusperiaate eh, ja hallinnossa ehkä voidaan sanoa ihan samoin. Eli ei vaikuta tärkeältä, että aikaisempaa kokemusta liikenteestä on, jos ministeriksi tulee valituksia. Itse vastustan tällaista lähestymistapaa. Eli sääntelyviranomaisen tulee ilman muuta olla riippumaton, se on selvä, mutta eihän riippumattomuutta perustella sillä, mitä henkilö aikaisemmin on tehnyt. Esimerkiksi Saksassa on erilaisia eh, eh, järjestöjä tai yhtymiä, mitä tulee e, yksityisiin e, rautatieverkostoihin, ja näillä esimerkiksi on varsin hyvää kokemusta. Ja jos sitten esimerkiksi joku näistä valittaisiin e, sääntelyviranomaiseksi, niin en olisi kovinkaan iloinen, koska pelkäisin, että tilanne monimutkaistuisi, jos jokin tämän tyyppinen valinta tehtäisiin. No tietysti aina saattaa pettyä, mutta yleisemminkin, ei pelkästään suurissa valtioissa puhuttaessa, on erittäin tärkeää, että tulee miettiä, minkä tyyppiset sisältöseikat on tärkeää huomioida. Ja kun puhutaan Baltian maista, niin ei ole hyvä, jos tässä todetaan, että Baltian maille mahdollistetaan poikkeus, koska on muistavaa, että on olemassa myöskin kolmannet, esimerkiksi Bulgarialla on liikennettä vaikkapa ö, Turkin kanssa. Ö, ja mm, tämän tyyppiset ongelmat saattavat myös näissä yhteyksissä esiin nousta. Eli kolmasemman yhteydessä poikkeukset voisivat olla mahdollisia, mutta e, en mainitsisi tässä Baltian maita. Ikään kuin tämä ongelma olisi vain Baltian maille tyypillinen. Kiitos. Seuraavaksi Ros. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja ich möchte auch... Kiitos No en nyt toista jo sanottua, mutta muutama seikan kuitenkin vielä nostaisin esiin. Tärkeää olisi, että valiokunta neuvoston suuntaan antaisi selkeän viestin ja keskittäisi keskustelun tiettyihin seikkoihin, koska tässä kuitenkin uudelleen laatimisesta kyse on. Jos markkinat jo olisi avattu, niin tällöin kaikilla toimijoilla olisi vapaa pääsy ja tällöin käyttö lisääntyisi ja kilpailu myöskin, ja tämä asia saataisiin nopeasti hoidettua pois päiväjärjestyksestä ja oltaisiin siinä, mitä kymmenen vuotta sitten toivottiin. Mutta nyt sitten eh, markkinat ovat sellaisessa tilanteessa, että niitä ei ole saanut, saatu hyvin avattua ja markkinatilanteessa on varsin kansallinen. Mutta sitten kuitenkin eh, lähdetään liikkeelle sellaisia sitoumuksia, joita ei ole toteutettu, ja markkinaosuudetkaan eivät välttämättä kaikkialla kohoa. No hyviä poikkeuksiakin onneksi on. Esimerkiksi eh, tärkeää olisi saada sääntelyviranomainen, joka on riittävän riippumaton. Mutta varmaan ei olisi hyvä, jos eh, juuri tämän vuoksi valittaisin henkilö, jolla ei ole mitään kokemusta liikennekysymyksistä. Eli kyllä ammattikokemus tässä olisi tärkeä aspekti huomioida, mutta päätöksenteon rahoituksen ja niin edelleen on hoiduttava riippumattomasti siten, että se ei ole millään tavalla riippuvainen esimerkiksi johdosta tai hallinnosta tai yrityksistä. Ja jos tähän päästäisiin, olisi otettu suuri askel eteenpäin. Tarvitaan hyvää osaavaa henkilökuntaa ja hyvät palkat ja toisaalta tietyt reagointiajat, mutta mitään tutkimuksia ei tarvitse toteuttaa eikä joka asiasta laatia lausuntoa. Eli eh, meidän on kuitenkin pidettävä huoli siitä, että me aseta sellaista taakkaa sääntelyviranomaisille, että työ ei sitten enää olekaan tehokasta. Ja sitten nämä lisenssimenettelyt maasta toiseen ovat varsin monimutkaiset kansallisten sääntöjen vuoksi. Ja tämä on suuri ongelma sääntelyn ja rahoituksen lisäksi. Eli sääntelyasiat ne on hoidettava. Tiedämme, miten halutaan asiassa edetä, niin hoidetaan sitten asia mahdollisimman yksinkertaisesti. Ja sitten infrastruktuurihallinnoija. Eh, no, rahoituksellisesti tilanne on hankala varsin monessa maassa, eli tulisi tarjota mahdollisuus ainakin sille, että maksut on mahdollista hoitaa. Tilanne ei voi olla sellainen, että tiettyjä kuluja ei huomioida, mutta sitten ei löydetä vastuutahoa mistään, sehän aiheuttaa ilman muuta huomattavia hankaluuksia tälle hallinnoitsijalle. Ja tärkeää olisi mahdollistaa kunnon rahoitus. Se olisi tärkeää. Minäkin olen sitä mieltä, että ei kannata mainita Baltian maita, mutta on selvää, että tietyt yrittäjät toimivat kolmansien maiden kanssa ja tämä seikka olisi syytä huomioida. Ja tietyt eh, pienet maat, esimerkiksi Luxemburg, ei eh, tämän tyyppisiä maita voi verrata suuriin eh, rakenteisiin. Eli tässä on voitava huomioida joka tapauksessa realiteetit. Mutta näilläkin voi olla vahva sääntelyviranomainen. Eli tärkeää on, että toimitaan tehokkaasti päätöksiä tehtäessä. Sitten tämä bundling kysymys, halutaanko sitä vaiko ei. Varmaankaan ei haluta, että tulevaisuudessa on yksi suuri firma, joka vastaa rahdista ja toinen, joka vastaa henkilöliikenteestä ja että nämä sitten jakavat markkinat keskenään. Emme halua pois valtiomonopolista eh, siirtyä sitten hetken päästä yksityisiin monopoleihin. Ja siksi on valmisteltava asiat siten, että myös pienet yrittäjät eh, voivat jatkaa toimintaansa ja että suuret sitten toimivat avoimesti markkinoille pääsyyn liittyen. Ei kannata enää sano, että en halua unbundlingia, mutta sitten esitä niin paljon kaikenlaisia ehtoja, että mm, joka tapauksessa tähän asiaan törmätään, koska yksityiskohta on aivan valtavan paljon. Eli nämä kaksi aihekokonaista tulisi ottaa äänestykseen ja sitten lopuksi katsottaisiin, mikä on kanta unbundling kysymykseen. Mutta ei tule kuitenkaan tehdä tästä asiasta eh, liian monimutkaista. Ja joka tapauksessa meillä on aikaa täysin saakka vielä lähemmin asiaa tarkastella, mutta en lähtisi nyt enää tässä vaiheessa eh, perustelemaan suuntaa tai toisiin tätä unbundling kysymystä, koska sitten jossain vaiheessa joudutaan tilanteeseen, jossa kukaan ei oikein enää tiedä, missä ollaan menossa. Kiitoksia, ministeri Loik. Äh, voorzitter, en kyllä ook de rapporteur en al degenen die... Eh, kiitos puheenjohtaja ja kiitos esittelijälle ja kaikille, jotka ovat tämän asian puitteissa työskennelleet. Mehän keskustelemme täällä markkinoiden toiminnasta ja tasaisen pelikentän luomisesta kaikille toimijoille. Mutta meidän kannattaa pitää mielessä, että puhumme tehokkaammista rautatiepalveluista. Meidän ei pidä aliarvioida kaiken tämän mahdollisia vaikutuksia yhteiskäytettävyyteen, joka tällä hetkellä puuttuu täysin Euroopassa – meidän täytyy toki pitää nämä kaikki muut asiat mielessä. Mutta esittelijän varjo esittelijöitä välillä on ollut erimielisyyksiä ja jännitteitä, mutta uskon, että voimme jättää tämän taakse, me pääsemme eteenpäin, vaikka meillä omat kamppailumme on ollutkin. Sitten on minusta liputtanut, mitkä isot asiat ovat säätelyviranomainen, infrastruktuurin hallinnon ja rahoitus. Olennaiset palvelut, seurattavuus. Näillä alueilla on tilaa konsensukselle. Ja meidän täytyy miettiä, miettiä, miten palapelin palat asettuvat, millainen kokonaiskuva tästä syntyy, ja sen jälkeen voimme tarttua tähän äh, infrastruktuuripalveluiden ja liikennetalouspohjaan. dexterksiin ja Rossin tulee. Minä ymmärrän, mitä te sanoitte komission roolista. Me emme halua tehdä tästä itsellemmekään liian monimutkaista. Onko komissio sitä mieltä, että heidän täytyy automaattisesti kyetä antamaan kantansa päätöksistä, joita niille esitellään? Vai haluaako komissio mieluummin toimia jonkinlaisena vetoomustuomioistuimena, joka ratkoisi ongelmia, kun niitä syntyy? Joka tapauksessa tätä myötä me vahvistamme säteilyviranomaisen toiminnan rationaliteettia ja tämä tarjoaa tilaa eurooppalaisen säätelijän luomiseksi. Ja sitten infrastruktuurin hallinnointi ja rahoitus, mitä näihin bisnessuunnitelmiin tulee. Tämähän on kaikki kiinnostavaa. Infrastruktuurin hallinnoijan täytyy kantaa oma vastuunsa. Eikä tämä ole huono asia käyttäjille, että ne saavat kuulla mielipiteensä kuulluksi Niitä pitää kuulla. Kuuleminen ei ehkä ole helppoa organisoida. Mutta minusta on hyvä kysyä kaikilta, joihin tämä vaikuttaa, mitä he ajattelevat. Käytännön toteuttaminen on tietysti toinen asia. Sitten monet kollegat ovat estäneet kriteeriä ää, oikean yksityiskohtaisuuden tason suhteen. Meidän täytyy miettiä, kuinka pieniä asioita pitää säädellä meidän täytyy myöskin olla samaa mieltä, että kokonaisuuden täytyy toimia. Myös niin, että vaikka meillä on sopimus yksittäisistä osista, kokonaisuuden täytyy olla toimiva huilu. Joten olkaamme tulos suuntautuneita. Me varmasti pääsemme maaliin. Lopuksi me, meillä tulee olemaan tehokkaampi järjestelmä, tyytyväisempiä asiakkaita – ja rautatiet ovat kilpailukykyisempiä ja niiden markkinaosuus kasvaa, kun niillä on enemmän tarjottavaa. On asioita, jotka täytyy keskustelussa ottaa huomioon. Ehkä kompromissiehdotusten myötä, jotka voisivat mennä täysistuntoon. Esimerkiksi kriisitiedottaminen. Esimerkiksi Pelkästään semmoisessakin maassa tapahtuu silloin tällainen onnettomuuksia. Ja ongelma on että kun operaattori on riippumaton infrastruktuurihallinnoista, niin tässä on monimutkainen tilanne viestinnän kannalta. Jota meidän täytyy miettiä reaktiosta onnettomuustilanteessa niin, että liikkeelle lähtevä tieto on oikeata. Ja lopuksi asiakkaiden saamat tieto. Heidän täytyisi saada parempaa tietoa. On olemassa kaikenlaisia iPad-sovelluksia ja Mutta junaliikenteessä aikataulujen ja reittien selvittäminen ollenkaan niin helppoa kuin myöskin le- lentoliikenteen tapauksessa. Belgian ja Ranskan välisten yhteyksien selvittäminen ei ole tarpeeksi helppoa ja varmasti tässä on parannettavaa. Merci, monsieur président. Brièvement. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhyesti vain. En halua toistaa sitä, mitä täällä on jo sanottu, mutta haluan esittelijää kiittää hyvin tehdystä työstä. Aihehan on hyvin hankala. Haluaisin sanoa, että tämänhetkinen rautateiden tilanne Euroopassa ei ole ollenkaan tyydyttävä. Ja usein tässä äh, valiokunnassa me usein puhumme äh, vähähiilisyydestä äh, ja liikennemuotojen muuttamisesta, mutta se, mitä me olemme toistaiseksi tehneet, ei ole vielä riittävää. on, haluamme, että järjestelmä avattaisiin kilpailulle ja saataisiin todellinen vaihtoehto tieliikenteelle. Ensimmäisestä rautatiepaketista on nyt kulunut kymmenen vuotta. Sitä ei ole edes täysin sovellettu, eikä se ole enää sovellettavissakaan Olen yhtä mieltä siitä, mitä Dirk Sterks sanoi tästä aiheesta. Eli meidän tulisi olla toisaalta selkeäsanaisia ja tehokkaita ja toisaalta ilmaista selvästi oma kantamme asiasta. Niin, tarkistuksista on paljon jo sanottu. Tarvitaan vahva kansallinen valvontaviranomainen. Menettelyiden täytyy olla yksinkertaisia niin, että ähm, ei tulisi, liiallis, ei tulisi liikaa tarvetta konsultoida, kysellä komissiolta äh, asioita. Lienemme kaikki yhtä mieltä tästä asiasta. Mitä sitten tulee eurooppalaiseen valvontaviranomaiseen, se on ihan yhtä tärkeää kuin kansalliset valvontaviranomaiset. tämä rautatiepakettiproblematiikka problematiikka tulee yhdistää myös toiminnan turvallisuuteen. Mehän tiedämme, että tähän koko uudelleen laatimiseenkin liittyy jo yksin lainsäädännöllisiä ongelmia. Ja kun puhutaan rahoituksesta ja infrastruktuurin suunnittelusta, sen täytyy olla sellaista, että valtiot voivat sen hyväksyä täytyy ottaa huomioon myös maantieteelliset omintakeiset piirteet ja kaiken täytyy olla hyväksyttävää. Myös neuvoston täytyy hyväksyä, mutta lopputuloksen täytyy olla myös toiminnallisesti tehokasta. Olen varma siitä, että kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että tämä toimintojen eriyttäminen on omiaan on hyvä toimi, kun haluamme avata tämän alan markkinoille. Mitä tulee kabotaasiliikenteeseen, kansainväliseen ja kansalliseen, niiden yhdistämiseen, tämä on erittäin monimutkainen teksti, monimutkainen aihe, joka tulee puhuttamaan ihmisiä paljon, tulee aiheuttamaan erimielisyyksiä. Ja joka kerta kun me otamme takapakkia jo tehdyistämme päätöksistä, niin me mutkistamme vain asioita. Kaikkein tärkeintä on, että saamme aikaan yksinkertaisen ja tehokkaan tilanteen. Jos puhumme mitä enemmän me parannamme tai puhumme rautateiden parantamisesta ja turvallistamisesta, niin sitä enemmän annamme myös materiaalia rautatieihmisille vastata meille. Kiitoksia. Äh, auch herzlichen Kiitos ja lämpimät kiitokset esittelijälle ja muutama lisää kommentti, vaikka tässä paljon jo on asiasta sanottukin. Olisi tärkeää kiinnittää huomiota näihin päätavoitteisiin, niin kuin tässä jo muutkin puhujat esiin toivat. Eli löytää vaihtoehtoja maantieliikenteelle – ja kuitenkin näin mahdollistaa vapaa matkustus Euroopassa, niin kuin lentoliikenteen osalta tapahtuu. Eli suunnitelmat, ostotoimet, järjestelmän käyttö ilman rajoja, kaikki hoituisi avoimesti ja ilman mitään markkinoille pääsyn esteitä. Jos nämä päätavoitteet pidettäisiin mielessä, niin emme voi tehdä sitä virhettä, että lähtisimme sääntelyä estämään liikaa eri yksityiskohtiin. Olen itse täällä valiokunnassa uusi jäsen, enkä välttämättä varsinainen asiantuntija monenkaan asian tiimoilta, mutta kun nyt katson näitä eri kohtia, niin eh, pelkään, että Euroopan parlamentti tässä nyt törmää siihen eh, riskiin, että jos esitämme näin yksityiskohtaisia säännöksiä niin kuin tässä nykyehdotuksessa on tehty, niin vaarana on se, että parlamenttia ruvetaan äh, syyttämään liiallisesta sääntelyn esittämisestä Euroopassa, vaikka pää, ja tässä sitten päätavoitteet helposti unohtuvat. Ja näin ei saisi olla. Ja nostan tässä nyt muutaman yksityiskohdan esiin. Esimerkiksi tämä kompromissi kaksi, jossa viitataan 6 ja 7 artikloihin infrastruktuuri eh, hallinnoijan ja sitten äh, sääntelymääräyksiä on esitetty myöskin äh, liittyen johtokunnan jäsenyyteen ja että tointa ei voi hoitaa yli kahta vuotta ja sitten tulee tämä kolmen vuoden jakso. Eli tässä on todella paljon yksityiskohtien viidakkoa ja olisi hyvä tästä nyt edetä hieman eh, selkeämmin, jättää näitä yksityiskohtia pois myöskin liitteistä, koska nykyesitys tuntuu liian yksityiskohtaiselta. Esimerkiksi 13 artikla. No ihme, jos eh, meitä syytään siitä, että emme ajattele asioita talouden kannalta, jos eh, palvelut tulee voida vapaasti esittää ja sitten tarjoajan tulisi mainita myöskin kilpailijansa, joka hoitaa teknisesti ja hinnoittelun kautta sopivasti asiat. Eihän nyt näin tule voida olla. Pelkät epämisperusteet, niiden tulisi voida riittää. Eli meidän on oltava tässä riittävän varovaisia. Esimerkiksi että nämä melun aiheuttamat kustannukset. Maantieliikenteen osalta asia olikin jo esillä, eikä tässäkään tavoitteita saisi asettaa liian pitkälle vaan olisi tärkeää, että samalla viivalle asetettaisiin esimerkiksi rekkaliikenne ja rautatiet. Ja sitten jos jäsenmaat voivat asioihin vaikuttaa, niin nämä melukustannukset voidaan huomioida. Ja jos ne maatieliikenteen yhteydessä on mahdollista huomioida, niin tulisi olla myöskin puhuttaessa rautatieliikenteestä. Eli tärkeää olisi tässä nyt todella keskittyä kunnolla tärkeimpiin kysymyksiin. Tuoda esiin se, että Euroopan parlamentti todellakin on vapaan pääsyn kannalla, vapaan, mahdollisimman vapaan mm, rautatieliikenteen ja avoimen hinnoittelupolitiikan kannalla. Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Gratuluję pani poseł sprawozdawczyni oraz wszystkim sprawozdawcom cieniom. Ich pra- Haluaisin onnitella rova esittelijä ja kaikkia kollegoita. Minulla on muutama kommentti tarkistuksiin ja kompromisseihin liittyen. Minä viitasin kahteen asiaan. Ensinnäkin rahoituksen liitteessä 8.1.5 minun mukaan tariffi metodologiaa, mitä tulee äh, verkoston päässä, Se pitäisi tämän penomääräyksellä säätää ja asteittaisella täytäntöönpanolla pitäisi jättää aikaa äh, niin, että sillä eri jäsenvaltioiden toimintatavat ovat erittäin erilaisia ja komissio ei ole esittänyt yksityiskohtaisesti, miltä pohjalta liitteen kahdeksan hinnat on laskettu, joten tämä kohta pitäisi poistaa ja sovelluksen pitäisi olla syvällisempään analyysin perustuvaista komissio oli vielä esittänyt. Ja sitten alennusten myöntäminen, sen pitäisi perustua täydelliseen yhteiskäytettävyyteen sekä, verk- sekä rautatiemateriaalin että infrastruktuuriin. eikä saa olla niin, että hinnoittelu tapahtuu, että yhden sektorin, palvelusektorin tappiot katetaan toisen sektorin hinnannostolla. Mitä sitten tulee yhteisiin hinnanmäärittelysääntöihin, niitä oli laadittu. Ja meluhaittoihin liittyvä ratkaisu on ennen aikana. Valkoisessa kirjassa komissio on ilmoittanut, että näitä yhteisiä sääntöjä ollaan laatimassa. Aikaraina on 2020 ja minusta rautatiekalustolla pitäisi olla sovellettavat määräykset ja me tarvitsemme tehokkaampia keinoja kuin tarifien muuttaminen, esimerkiksi tarifien alentaminen. Niiden operaattoreiden tapauksessa, joilla on meluisampaa kalastoja. Ja sit... Kiitoksia, ja Kanchan. Grazie, presidente. Ecco... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin omalta osaltani kiittää Selkiän ja kaikki, jotka ovat työstäneet tätä tekstiä. Asia ei suinkaan ole helppo. Ja varmasti jostain tärkeimmistäkin kohdista eriäviä näkemyksiä on. Mutta tässä kuitenkin, kun tarkastelen näitä kompromissitekstejä, niin ensinnäkin sivu 13 markkinan avautuminen. Tämä sivu, joka on olennaisin keskustelua ajatellen, on valitettavasti varsin eh, epäselvää, eikä ole ihan selvää, mitä tapahtuu vapauttamisen osalta tässä. Täällä usean otteeseen asia on kommentoitu, mutta tämä luku neljä ja sivu 13 kuitenkin valitettavasti on edelleenkin hankala. Tuolta menisin siksi, että vapauttamisessa asiassa tulisi edetä huomioiden erilaiset eh, yritysrakenteet. Me emme voi tämän myötä monimutkaistaa asioita ja silti markkinoille pääsy olisi hankalaa. Eli jos näin on, niin silloin joku kohta ei kunnolla toimi. En tiedä, onko tässä nyt todellista halukkuutta vapauttaa markkinat. Se on yksi ydin, ydinkysymyksistä. Vahva sääntely viranomainen on tärkeä. Jos vapauttamistoimissa on onnistuttu, jos eriyttämisessä on onnistuttu, niin silloin voidaan näin edetä. Ja katsoisin, että nämä ovat tärkeimpiä kysymyksiä, joita meidän tulee täällä keskustelussa tarkastella. Ja sitten tämä viimeinen pätkä on selvää, että me emme voi kaikkien liikennemuotojen kanssa olla kilpailukykyisiä, jos käytännössä emme pysty huomioimaan liikennettä näissä suurissa solmukohdissa. Ja nämä ovat tärkeät pääedellytykset. Mitä Unbundling kysymykseen tulee, niin tässä on kaksi tärkeää seikkaa. Ensinnäkin infrastruktuurin omistaminen ja toisaalta sitten hallinnointi ja toisaalta sitten se, miten junat saadaan liikennöimään mm. Tässä puhutaan kahdesta varsin erilaisesta funktiosta ja voidaan näin ollen ajatella erillisiä toimivia yhtiöitä, yrityksiä, mutta kun tässä nyt kompromissiin pyritään, niin ehkä jos nyt tarkasteltaisiin tätä sivua uudelleen, haluaisin siihen liittyen esittää muutaman kysymyksen ja kysyisin, kuka nämä nimitykset tekee, kuka toteuttaa tai esittää toimintasuunnitelman, business plan suunnitelman yrityksille ja ehkä näiden kysymysten tarkastelun jälkeen voisimme paremmin määritellä kompromissin näiden kahden funktion ja mm, yhtiön äh, välillä. Mielestäni tässä äh, erillisistä seikoista puhutaan, mutta kompromissin kuitenkin tulisi löytyä. Ja sitten tässä on muutama seikka vielä, joiden osalta kääntyisin sihteeristön puoleen. Pyytäisin hieman äh, lisäselvitystä. Tässä esimerkiksi on käytetty viittauksia, joita en ole esittynyt. Nämä ovat sitten hieman teknisempiä seikkoja ja voin nämä sitten vielä esittää vaikkapa tekstin laatioille. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Itsekin haluaisin sanoa muutaman sanan. On kiintoisaa istua täällä ja kuunnella, mitä jäsenet sanovat. Olen ollut myös varjoesittelijöiden kokouksessa puheenjohtajana äh, heinäkuussa. Ja se asenne, joka täällä ilmenee, on kyllä erilainen kuin varjoesittelijöiden kokouksessa esiin tullut. Siellä puhuttiin vain ongelmista, ongelmista ja vielä lisää ongelmista. Täällä ihmiset haluavat, että asiat pidetään yksinkertaisina ja saadaan aikaan yhteisymmärrystä. Yhtäältä olen kyllä teidän kanssanne samaa mieltä, mutta ehkäpä olisi hyvä, jos koko valiokunta olisi varjoesittelijöiden kanssa kokoustamassa, koska sillä tavalla ehkä voisimme ratkaista ongelmia, koska asian ydin on se, että tämä prosessi on tuskallisen hidas. Ja meidän täytyy tietää, mitkä ovat meidän velvoitteemme, jotta marraskuuhun mennessä saamme tämän asian käsitellyksi parlamentissa. Neuvostohan menee jo eteenpäin. Nyt me kuljemme yhtä hitaammin kuin hitain rahtijuna sen sijaan, että menisimme luotijunan vauhdilla, joten meidän täytyy kyllä nyt nopeuttaa meininkiämme. Meidän täytyy tehdä selväksi itsellemme, miksi tämä asia on meille kiinnostava ja miksi asioiden täytyy no, toimia. No ensinnäkin siksi, että aiemmin mikään ei ole mikään tapahtunut aivan kuten täällä ihan oikein sanottiin, niin 10-9 vuoden jälkeen ensimmäisestä rautatiepaketista mitään ei ole tapahtunut. Kaikki on jatkunut ennallaan. Joten meidän täytyy ymmärtää, mitkä ovat velvoitteemme valiokuntana. Ja tiedän kyllä, että erityisesti esittelijän ja varjoesittelijöiden täytyy kantaa vastuunsa. Tämähän on tekninen kokonaisuus. Joku voisi väittää, että komission ehdotus on liian tekninen No ehkä siinä onkin ongelman ydin. Ehkä olisimme me tarvinneet yksinkertaisemman ehdotuksen alun perinkin komissiolta sen sijaan, että saisimme tämän suuren teknisen <laughs> käsikirjan, jonka näytämme saaneen, mutta tässä nyt ollaan. Minä en halua ylisäännellä mitään, mutta Toisaalta haluan kyllä varmistaa sen, että meillä on sääntelijä, joka on riippumaton ja jolla on välineet tehdä työnsä. En minä halua mitään unelmia. Minä haluan, että sääntelijät sääntelevät, junailijat junailevat ja infrastruktuurin hallinnoijat hallinnoivat infrastruktuuria. En halua, ja pelkään, että tällaista olemme saamassa, en halua sitä, että junailijat yrittävät säännellä, Sääntelijät yrittävät viedä eteenpäin infrastruktuuria, infrastruktuurin hallinnoijat ajavat junia, koska tällaista, tämä on kyllä varsinainen katastrofin ö, resepti. Meillä tulee olemaan myöhemmin tänään varjoesittelijöiden kokous. Toivottavasti saamme edistystä aikaan. Kanchin sanoi, että kompromissitarkistukset ovat tärkeitä. Voin kertoa Antonio sinulle, että meillä meni tunti, että saimme yhden kompromissin aikaan. Eli tästä hiukan ehkä saatte vinkkiä siitä, miten hankalaa työmme on ollut. Kaikkien täytyy osoittaa hiukan hyvää tahtoa, jotta pääsemme eteenpäin. Ja loppujen lopuksi ehkäpä yritämme tässä saada aikaan mahdottomia. Ehkä yritämme saada kaikki ryhmät tukemaan kompromissia. No, tämä on kyllä minun unelmani. Ehkä loppujen lopuksi ö, käy niin, että valiokunnan täytyy äänestää. Ja sitten katsotaan, mitä tapahtuu. Roitte komissiosta, olkaa hyvä. Thank you very much, Chairman and uh, members of Parliament. Uh... Kiitos puheenjohtaja, jäsenet koin, kuten puheenjohtajakin sanoi, koin, että keskustelu lämmitti sydäntä, koska keskustelussa katsottiin eteenpäin. Muistuttaisin teitä vain muutamasta tärkeästä tekijästä ja aikamäärä, päivämäärästä. Meillä on, meillä on useammalla vastuullisella komission jäsenellä ja minulla pääsaston johtajalla ollut paineita tehdä ehdotus. Ja 17. lokakuuta me teimme ehdotuksen yhdessä rikkomusmenettelyiden kanssa, jotka olivat menossa silloin. Järtin tämän uudelleenmuotoilun teille vain muutamia viikkoa jo tuon jälkeen. Ja tällä hetkellä neuvostolla on jo yleinen lähestymistapa tähän uuteen ehdotukseen noin yhdeksän kuukautta ehdostuksen tekemisen jälkeen. Ja tämän, että kiireellisyyttä on ilmassa ja tekin luotte tällaista ilmapiiriä. Tässä halutaan eteenpäin lainsäädännön uudelleen laatimisen kanssa. Me tietoisesti keskitymme kolmeen pääkysymykseen. Ensinnäkin pitkäaikainen infrastruktuuristrategia, rahoitus, hinnoittelu, tilinpäätökset taseet, toisekseen säätelijän aseman vahvistaminen ja kolmanneksi täydentävät toimenpiteet tai kun herra Kansa sanoi tämä viimeinen mm, loppusuora, energiantarjonta ja muu Nämä olivat kolme pilaria, johon keskitymme lainsäädännön uudelleen laatimisessa. Ja olen nähnyt aika paljon tarkistuksia arvoisarakierin mietinnössä ja kompromissitarkistuksissa, joita varjoesittelijät ovat tehneet, jotka menevät oikeaan suuntaan. Mutta olen suorapuheinen. Olemme myös huolissamme jostakin asiasta, jota olemme nähneet, jotka vielä toki ovat äh, luonnosvaiheessa. Ensinnäkin tämä infrastruktuurin ja palveluiden erittäminen. Kun minä tulin tänne lokakuussa, mä kysyin, miten suhtaan tämän unbundling kysymykseen. Minä sanon selkeästi, että meillä on strategia mennä tuomioistuimeen tarkastaaksemme, onko vuonna 2006 kuuluisen tiedeannon liitteessä kuusi oikea tulkinta – Emmekä me tartu tässä lainsäädännön uudelleen muokkaamassa tähän unbundling kysymykseen. Olemme tässä yleislähestymistavassa. Olemme välttäneet järjestyksessämme sitä, mihin jotkut jäsenvaltiot pyrkivät, eli palauttaa lainsäädäntöä muotoon, joka edeltää ensimmäistä lainsäädäntöpakettiakin. Mutta diili oli se, että annetaan tuomioistuimen päättää näistä kysymyksistä. Emme halunneet nikkaroida asioiden parissa lainsäädäntöehdotuksessa. Eli emme halua tätä lainsäädännön uudelleenmuokkausprosessia käyttää tämä infrastruktuurin ja palveluiden erittämiskysymykseen varapuheenjohtajana Kallas tulee tekemään ehdotuksen vuonna 2012. Ja jos me saamme lainsäädännön alta pois, sitten tämä ehdotus tulee sitä nopeammin. Se liittyy vaikutusten arviointi ja ehdotuksen valmistelu. Ja se liittyy myös tämä kysymys, joka herra Kansan otti esille. Eli kansallisen matkustajaliikenteen vapauttaminen. Molemmat ovat komission työohjelmassa, ne on jo lanseerattu valkoisessa kirjassa. Ja kolmas kysymys, eli sertifiointi ja yhteiskäytettävyys. Nämäkin tulevat vuoden 2012 myötä. Jos me nyt pilamme keskusteluilmapiiriä tässä yhteydessä, näillä kysymyksillä, jos mä haluan pelastaa rautatiet kaikilla näillä kysymyksillä. Pelkään, että meillä on pitkät neuvotteluvaiheet. Komissio tekee kenties tämän parlamentin lainsäädäntökauden aikana, mutta, tai kenties 2013-2014 ehdotuksen, ja meillä on tärvääntynyt kolme neljä vuotta siihen. Tämän minä halusin tämän erittävyysbandin kysymyksen suhteen sanoa. Ja nyt puhuisin jostakin kompromissiehdotuksista. Monet kompromissit vahvistavat vastustusta neuvoston kantaa vastaan. Onpa kysymys infrastruktuurin kehittämisestä – palveluihin pääsyn suhteen tai säätelyviranomaisen aseman vahvistamisen suhteen. Mutta jotkut tarkistukset huolestuttavat meitä. Jotkut, jotka meistä kääntävät kelloa taaksepäin suhteessa yleiseen lähestymistapaan ja suhteessa siihen, mitä komissio on ehdottanut. Jotkut näyttävät, tarkistukset näyttävät heikommilta. Ja kun tätä keskustelua en ymmärrä. En ymmärrä. Otan kolme esimerkkiä. Infrastruktuurin hallinnoijan taseen tasapainottaminen komissiossa olemme ehdottaneet, että tässä siirtymäaika olisi kolme vuotta. Komissio haluaa, neuvosto haluaa ainakin kolme vuotta. Mutta joka tapauksessa monivuotisten sopimusten aikana tehdä kompromissiehdotukset eivät anna mitään aikarajoja. Palveluiden operaattorit. Me komissaassa haluamme juridistaa er, eriyttämistä tämä viimeinen maili loppusuora. Neuvosto ei halunnut tuohon suuntaan. mutta se oli valmis kuitenkin ottamaan siihen tällainen tilien eriyttämisen, että transparenssi olisi vallalla. Te haluatte taas kaikki erottamisvaikutukset pois. Ja kolmas esimerkki kansalliset sääntelyviranomaiset. Te haluatte rajoittaa kansallisten viranomaisten ää, toimivallan syrjintätapauksiin – mutta todellisuudessa on paljon muita tapauksia, kuten liian korkeat tariffit tai äh, riittämätön informaatio äh, infrastruktuurin ylläpitämisestä ovat sellaisia, joita säätelyviranomainen voisi tarkistella. Ne ovat syrjimättömiä ja ne koskevat kaikkia operaattoreita. Mutta te ette näytä haluavan menevä, mennä tuohon suuntaan. Voisin mainita koko joukon muitakin asioita, kuten infrastruktuurin hinnoittelut, nämä markup, kiinteä hinnoittelun lisä tai delegated acts, lainsäädännön rooli. Mutta tämä on ollut ylipäätänsä ottaa askeleen taaksepäin yleistä lähestymistä vasta tai komission ehdotuksesta. Me kannatamme yksinkertaistamista byrokratian vähentämistä. Joten eräs Terksin suuntaan me emme halua kaikkia 27 jäsenvaltiota kääntyä meidän puoleen. Säännössä artiklassa 63 on jo tarjottu komissiolle mahdollisuudet puuttua tapahtumiin missä tapauksessa tahansa, joten älkää anta kaatako komission harteille liikaa työtaakkaa, jolla meidän pitäisi käännettää lausuntamme 22 kieleen, joka ei monta kaunistuisi kolmessa viikossa. Olemme myös sitä mieltä, että erityistilanteet, kuten valtion tilanne, täytyy ottaa huomioon. Tämän olen oppinut laajentumisen yhteydessä ei poikkeuksia. Ehkä siirtymäkausia, erityissääntöjä, mutta ei poikkeuksia. Sinne ei ole järkeä. Ei pysyviä poikkeuksia. Voisin jatkaa joidenkin muidenkin asioiden suhteen, mutta aikana on rajoitettu. Mutta sanoisin kaikille, että Seuraavina parina vuosina rautatieliikenne on politiikan keskiössä. Jos me haluamme valkoisen kirjan tavoitteet toteuttaa, meidän täytyy saada edistystä aikaan. Varapohjohtaja Kallas on äärimmäisen omistautunut näillä kysymyksillä. Hän, hänellä on selkeä näkemys yhteisestä rautatiealueesta. Mutta muistakaa, että tämä lainsäädännön uudelleenmokaus on yksi askel yht- yhteiskäytettävyyskysymys, sertifiointi, kotimaisen liikenteen vapauttaminen täytyy hoitaa jossain vaiheessa. Ja sitten myöskin tämä eriyttäminen. Mutta älkää me sotkako kaikkea. Älkää halvauttako työtämme. Ehkä minä vetän teihin turhaankin, mutta kerroin vähän, minkälaiset tunnelmat komissiossa vallitsee. Merci, euh, je remercie la Commission. Donner pour conclure la parole Niin. Rosera Chiarilla. Sì, grazie, <clears throat> Presidente. Ma, mm... Hyvä puheenjohtaja, en tiedä, puhutaanko komissiossa eh, sisäisesti yhtä avoimesti kuin miten täällä nyt pääjohtaja esitti. Esimerkiksi eh, Kallas, en tiedä, olisiko mahdollista, että hän olisi ymmärtänyt kahdenvälisissä neuvotteluissa nämä näkemykset. Varmasti hän on muiltakin komission edustajilta nämä näkemykset kuullut. en tiedä, miten komissiossa asioista keskustellaan. Ilmeisesti asian käsittely ei ole ollut riittävän selvää tähän saakka. Ja sitten saimme täällä parlamentissa varsin myöhässä vaiheessa tämän uudelleen tarkasteluesityksen, joten kiirehän tässä on. Ja toivottavasti nyt komissiossakin pyritään asioissa etenemään. Ja tärkeää olisi, että tämä uudelleentarkasteluhanke saataisiin päätöksen eh, riittävän nopeasti, jotta sitten muissa asioissa voidaan edetä. Eli saamme kaiken tämän nyt kuulla vähän myöhäisessä vaiheessa. Hyvä olisi, jos komission edustajat olisivat asiat selkeästi esittäneet jo vähän aikaisemmassa vaiheessa, mutta Euroopan parlamentti ainakaan ei nyt enää voi odotella, koska sen rooli on juridisestikin tarkastellen hieman toisenlainen – ja Euroopan parlamentin kannattaa olla kunnianhimoinen ja tehdä parhaansa, jotta saataisiin aikaan hyvä yhtenäinen eurooppalainen rautatiejärjestelmä. Ja juuri tämän vuoksi on hyvä, että Euroopan parlamentti nostaa esille kaikki aiheet, joita tässä nyt on esiin nostettu. Kompromissitarkistuksia eh, on esitetty, ne ovat tiedossanne ja Näistä sitten keskustelua on joidenkin aiheiden osalta jo käytykin ja selvää on, että asiat voidaan yksinkertaistaa eli jättää pois joitain säännöksiä, jos ne liikaa monimutkaistamat tätä säädöstä. Mutta toisaalta on muistettava sekin, että säännökset, joita tässä on esiin nostettu, on nostettu esiin siksi, että varjoesittelijät niitä myöskin toivoivat. Eli tässä todellakin asioita on tarkasteltu yhdessä ja on pyritty eh, järkiperäistämään tätä asiaa, jotta saataisiin eh, eh, riippumaton ja vahva väline ja toisaalta avoimuus huomioitaisiin kaikissa vaiheissa Eli on pyritty siihen, mitä näissä tarkistuskompromissesityksissäkin esiin tuodaan. Mitä sitten tulee toiminnan yksinkertaistamiseen? No katsotaan, onko yksinkertaistaminen tästä vielä enemmänkin mahdollista. Mutta tähän suuntaan kuitenkin tulisi mennä. Ja sitten Baltian maat. No, sillä hän nosti puheenvuorossaan eh, tämän asian esiin ja on niin tehnyt jo aikaisemminkin. Minäkään en yleispoikkeusta kannattaisi, mutta joitain erityispoikkeuksia voitaisiin ajatella, varsinkin kun ne esitetään sitten, että huomioidaan se, miten neuvostotasolla asioissa halutaan edetä. Euroopan parlamentin tulisi pyrkiä kunnianhimoiseen esitykseen, ja jos Kansallista sääntelyviranomaista puhutaan, olisi hyvä, jos tehtäisiin siten kuin kompromissi on esitetty, ja olisi tärkeää puhua eh, avoimuudesta, eh, mutta ei välttämättä Anvantin kysymyksestä tässä yhteydessä. Ja nimenomaan eh, nämä eriyttämisasiat on huomioitu avoimuuden hengessä ja niin kuin tässä puheenjohtaja Simpson totesi, tällöin tehtäisiin selkeämmäksi se, mikä kunkin toimijan varsinainen rooli tässä järjestelyssä on. Ja sitten mitä tulee näihin muihin kysymyksiin rahoituksesta, varmasti hyvä kompromissin aikaan saatu myöskin delegoidut säädökset on varsin selkeästi jo esitetty, ja tämä koskee varsin myöskin artiklaa 13 palveluiden osalta kompromissitekstejä eh, tässä vielä tarkastellaan, mutta en kuitenkaan usko, että voin eh, huomioida komission esityksen, koska se varsin myöhäisessä vaiheessa esiin tuotiin. Kiitoksia kovasti, rouva Seriakki. Nyt voimme tilapäisesti keskeyttää tämän keskustelun, joka ei todellakaan ole vielä loppuun käyty. Meillä on vielä paljon puhuttavaa. Nyt menemme seuraavaan kohtaan esityslistalla, puhumme vuoden 2012 liikennebudjetista. Liberatski ei taida olla paikalla. Ehkä te voitte esittää hänen puolestaan puheen. Ähm, ja. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, Libratski ei päässyt paikalle. Itse asiassa hän välitti viestinsä, haluaa välittää viestinsä minun kauttani. Niin ajankohdasta sen verran, että tehän tiedätte, että luonnos perustuu, luonnos mietintömme, lausuntomme perustuu komission budjettiluonnokseen. Nyt tässä on käynyt selville, mikä on neuvoston kanta tiettyjen asioiden osalta, ja meidänkin täytyy jotain aiheesta sanoa. Aloitetaan vaikka hyvillä uutisilla. Komissio on vastannut meidän ehdotuksiimme, jotka liittyvät kolmeen pilottihankkeeseen, jotka, joita ehdotimme. Yksi näistä kokeiluhankkeista liittyy Euroopan teollisuus- ja kulttuuriperintöreitteihin, toinen liikennetieto- ja varauspisteeseen kaikille liikennemuodoille, ja kolmas liittyi matkailun kaikkien saatavilla oloon. Eli haluaisimme, että nämä menisivät, näitä voitaisiin viedä eteenpäin. Komissio ei ole vielä kommentoinut tätä ää, äh, kulttuuri- ja ää, äh, matkailuasiaa, mutta mitä tulee tähän ää, äh, lippujen varauskysymykseen, niin siitä kyllä komissio meille ää, antauksensa vastaa Stassi. Siinä olivat hyvät uutiset. Huonompi uutinen on se, että Koreperissä epäilemättä 22. kesäkuuta neuvoston ö, tukemana päätti poistaa muutamia budjettikohtia. Ja siksipä on tehty leikkauksia jotka tarkoittavat 10 miljoonan Euroopan vähennystä vuoden 2012 budjettiin. 0,6 prosenttia verrattuna komission ehdotukseen siis. Mutta jos katsotaan menopuolta ja maksatuspuolta, 140 miljoonaa euroa, se on aika paljon. Ja täytyy myös, täytyy jollain tavalla selittää tämä suuri ero. Sitten toinen ongelma liittyy TNT-budjettiin. Siihenkin komissio haluaa tehdä suuria leikkauksia Koreperissä. Haluttiin lisäleikkauksia ja se tarkoittaa, että komission verrattuna leikkaukset ovat suurempia, mitä tulee meriturvallisuusvirastoon. Jälleen kerran 7,3 miljoonaa leikkauksia verrattuna siihen alkuperäiseen ehdotukseen, joka löytyy komission aiemmasta versiosta. Eli on hyvä nähdä, että kaiken kaikkiaan komissio tukee meitä kokeiluhankkeiden osalta, mutta lukujen osalta täytyy kyllä olla varovainen. Me täällä liikennevaliokunnassa haluamme hyväksyttävän minimitason, mutta neuvosto on kyllä mennyt sen alapuolelle. Esimerkiksi Euroopan laajuisissa verkostoissa ja liikenneverkostoissa. No, tässä nyt ollaan, näillä mennään. Ehdottaisin, että antaisimme itsellemme pari päivää niin, että voisimme ajatella näitä asioita. 27. heinäkuuta on takaraja oman aikataulumme mukaisesti. Ja kyllä me varmasti voimme tehdä yhteistyötä ryhmien kanssa, jotta voimme saada hyvän strategian. Kiitos. Kiitos. Varjastelijat saavat kohta puheenvuoron. Ensiksi pitää saada, että Liberatskin teksti on mielestäni erinomainen. Se ei paljonkaan syvetä EPP sanota kommentteja. koska mä vähän nyansoida virastojen budjetin hallinnointia. Se on aina vähän herkko, herkkä aihe. Ei paljon lisättävää myöskään siihen, mitä herra Hantraui sanoi. Tässä täällä on hyviä uutisia asiasta, joka on aika marginaalinen, eli nämä pilottihankkeet komission erkkaa on otettu huomioon, mutta äh, tässä budjetissa ei ole vielä turismikohtia yksilöitä, joka on vähän epätoivottavaa. Eli turismikysymys ei ole stabilisoitunut koreperin suhteen. Minä vähän suhteellistaisin näitä tappioita, mitä aiheet on. Koreperin tehtävänä on laatia yleislinja. Jotkut maat haluavat maksuja pienetä ihan taseen pienentämiseksi, jopa 12 prosentilla, joka on merkittävä summa. Mutta täytyy muistaa, muistaa että komissio on tehnyt kohtuuttomia ehdotuksia, joita on pyritty saamaan – kuriin. Tällaista on tapahtunut joskus, mitä tässä tapauksessa komissio on tehnyt realistisia ehdotuksia, eivätkä tällaiset leikkaukset ole perusteltuja. Nyt budjettiin suhteen on puhuttu jo vuoden ajan infrastruktuurista, on puhuttu aluemäärärahojen ehdollistamista ja, ja, ja korvamerkinnoista esimerkiksi sadan miljoonan koronmerkintöjä. Tämä on ihan mahdotonta hyväksyä. Ja sitten virastot ovat taas tähtäimessä. Meidän pitäisi olla aika maltillisia tässä aiheessa. Kulutusvaliokunnan ja neuvoston näkemykset viranomaista ovat konseptiltaan erilaisia. Virastojen tehtävä on tehdä operationaalisia päätöksiä päätöksistä, joita parlamentin neuvosto ovat tehneet ja komissio on suunnitellut. Ja neuvoston näkemys, että komis- äh, virastot ovat puhtaita hallintamenoja, ovat hallintamenoja, joita pitäisi käsitellä ihan kuin kaikkea muuta. Se on ihan mahdotonta hyväksyä. Jos ajatellaan esimerkiksi integroitua merialueen politiikkaa 2012 alueelle. Ja, ja sitten halutaanko ja sitten halutaan tämä merivirastoon toimintaa voimakkaasti muuttaa ja leikata rahoitusta merkittävästi. Ja sitten kuitenkin poliittisesti sanotaan, infrastruktuuria täytyy vahvistaa, täytyy investoida ja tehdä integroitua politiikkaa. ja koordinoida poli- Euroopan politiikkoja, joita neuvostot toisaalta haluaa vastustaa tietyssä mielessä. Ja sitten budjettipuolella tapahtuu tällaista, le- tällaisia leikkauksia. mä, mä niitä halua. Mä no, lopettaisin siihen, mitä Saidkin sanoi. 22. neuvosto tekemään ehdotukseen. Mutta se on varmaan Korperin linjoilla ja meillä on aikaa tarkistuksia varten 27. päivä asti. Tämä vaikuttaa aika tiukalta, mutta viime vuonna meidän piti tehdä tarkistuksia ennen kuin neuvosto oli tehnyt ehdotustakaan. Eli tilanne on parantunut. Meillä on viikko aikaa tarkistuksiin. Aina puheenvuoron Sterkille ja Dirk ilmeisesti puhuu varjastelijan tilalla. Ja genoeg in het ziekenhuis Niin. Minä olen tekemisissä tämän henkilön kanssa, joka valitettavasti tällä hetkellä on sairaalassa, mutta hän kyllä kertoi minulle, mitä hän haluaisi teille kerrottavan. Haluaisin kiittää kovasti Liberatskia hänen lausunnostaan, hänen lausuntoonsa. Kyllä hyvin heijastelee myös minun oman ryhmäni kaantoja, erityisesti kun puhutaan meriliikenteestä ja matkailusta. Meillä on vielä muutama tarkistus, jotka haluaisimme, joiden myötä haluaisimme palauttaa komission ehdotuksen sisältämät luvut, koska mielestämme Koreperin päätös ei kyllä riittävästi kunnioita 2020-strategian tavoitteita aloitteita, ja erityisesti Cesaria, Cesaria ja TEN-verkostoja. Sehän on erittäin tärkeä alue, ja se luku, joka meillä nyt on edessämme, ei millään muotoa ole ei, ja se vain tekee karhun palveluksen koko liikennepolitiikalle Euroopassa. Mitä näihin kokeiluhankkeisiin, edellinen puheen puhuja jo kommentoi niitä. Meidän mielestämme on oleellista, että pysymme lujina niiden osalta, erityisesti kun puhutaan tästä varauspisteestä, integroidusta liippupalvelusta. Miksi vain kolme maata? Haluaisin kysyä tätä komissiolta. Miksei, tämä, miksei laajempaa järjestelmää? Merci beaucoup, Monsieur Starks. La parole est... Kiitoksia, Starks. Herra Foster varmasta puhuu varjostelijana. Thank you, Chairman. I'd be Kiitokset. Voin puhua lyhyesti. Aleksan juuri antoi esimerkin hankkeesta, jota kovasti tukisimme esimerkiksi yhtenäinen eurooppalainen taivas. on varmasti kaikille meille tärkeä hanke. Herra Raski varsin tässä lyhykäisessä, eh, lyhykäisesti asettua esiin tässä, mutta aina puhutaan siitä, kuinka lisätä rahoitusta, saada lisää rahoitusta ylipäätään. Itse en kyllä tiedä, mistä nyt on ajateltu nämä varat saada käyttöön. Jos on olemassa olevia resursseja, niin niitä on jaettava. Mutta jos halutaan muita uusia hankkeita, niin on löydettävä myöskin rahoitus olemassa olevasta budjetista. Tässähän puletaan eh, miljoonista ja miljardeistakin, mutta muita äh, resursseja ei ole. Ei niitä nyt voi tuulesta temmata. No, tässä puhutaan rahoituksesta, mutta miksi meidän tulisi sitten rahoittaa näitä pilottihankkeita, jos esimerkiksi tämä integroitu äh, lipun toimitus ja tarkastellaan tässä vaikkapa äh, rautateitä, niin kyllähän tämä on yritysmaailman etujen mukaista, jos halutaan toimintaa lisätä. Eli ei tässä EUn puoleen tulisi kääntyä ja EUn rahoittaa tällaisia hankkeita, eh, hankkeita, jotka tulisi hoitaa yritysten itse. On katsottava, että suuntajat ovat oikein, mutta jos jotain haluaa tehdä eh, tietyn liikennemuodon osalta, niin silloin tulee hoitaa homma pitkälti itse kuitenkin tässä tulee tehdä valintoja ja maakohtainen kilpailukin on suurta, kun matkailusta puhutaan. No hyvä on, jos ihmisiä kutsutaan Euroopan, mutta kyllä eh, töitä on itse tämän houkuttelevuuden eteen tehtävää. Selvähän on, että olen tässä nyt pahan lintu, jos sanon, että rahoja ei enempää ole. On käytettävässä olemassa olevat rahat riittävän viisaasti. Jos hanke on tärkeä, niin käytetään, kohdennetaan olemassa olevia varoja sitten siihen. Eli hyödynnetään paremmin olemassa olevia varoja. Kramer. Voin yhtyä no niin joka siis on nyt delegaation matkalla. Kestävä matkailu tullaan huomioimaan budjetissa, talousarviossa. Ja sitten jos Lissabonin sopimuksen ensi kertaa matkailu on mainittu, se on siis nyt sopimuksenkin kirjattu, niin kyllä se tulee näin ollen huomioida myöskin talousarviossa. Kyse ei ole siitä, että summa olisi äärimmäisen korkea, vaan siitä, että kestävä matkailu on omassa budjettikohdassaan huomioitu talousarviossa. Ja sitten tutkimus ja kehitys. No, tutkimustahan toteutetaan paljonkin, mutta monesti väärään suuntaan. 50 miljardia vuodesta 1995 on investoitu ydin fysiikkaan äh, ja aina on todettu, että no kohta asia on äh, hoidettu, mutta näin varmasti voidaan sanoa vielä kertaalleen 20 vuoden päästäkin. Eli tulisi tutkimuksessa, kehityksessä nimenomaan kiinnittää huomiota uuteen, uusiin asioihin, eli jos tiettyjä ongelmia ei ratkaista ja myöskään rautatiekysymyksissä voida edetä, jos ei investoida infrastruktuureihin, vaan esimerkiksi materiaalikysymyksiin, niin silloin varoja tarvittaisiin puolet vähemmän ja toiminta olisi tehokkaampaa. Ja tähän suuntaan tutkimuksenkin tulisi kehittyä ja jossa saataisiin mukaan ja tällöin puhuttaisiin yhteisrahoituksesta, joka menisi pelkästään infrastruktuureihin, vaan nimenomaan tehokkuuteen, eli voisimme ajatella tehokkuuden yhteisrahoitusta. Se vaatisi uutta ajattelutapaa. Ja sitten nämä suurhankkeet, kuten tiedätte, Euroopassa on määritelty nämä koridorit, mutta käytävät mutta jäsenmaat voivat sitten katsoa, miten asiat hoidetaan. Tietysti suurhankkeisiin tarvitaan paljon rahoitusta ja hankkeet kestävät pitkään. Siitä on kansallista ja eurooppalaistakin kokemusta. Mutta jos esimerkiksi puhutaan Baltian Adriameren eh, käytävästä, joka siis Tallinnasta Varsovan kautta kulkee Välimerelle, niin se on tämä niin sanottu käytävä viisi Ja sitten tähän tarvitaan myöskin raidekäytävä ja sinällään kaikki tämä on ihan ok. Mutta sitten tähän on ajateltu risteymiä, risteymiä Bratislavan käytävän Pariisi, Bratislava, joka siis kulkee Viinin kautta ja itävaltalaiset ilman muuta haluaisivat voida tähän liittyä Alppien tunnelin avulla. Ja me kyllä varsin hyvin ymmärrämme, että tätä ei koskaan voida nähdä toteutuvan, koska se on äärimmäisen kallis hanke. Tässä sitten niiden kautta, ää, Alangon kautta, Alavamaan kautta mentäisiin, siis tämän käytävän viiteen, mutta ei kannattaisi kuitenkaan kahta rinnakkaista käytävää rakentaa, vaan tulisi toimia varoja säästävästi ja tehokkaasti voimakkaasti. Ei aina vain kysyttäisi, mistä rahoitus saadaan. Meidän mielestämme ongelma ei ole se, että tarvitaan lisärahoitusta, vaan uudenlaista ajattelutapaa on käytettävä järkevämmin olevassa, olevat varat. Monsieur Herra Kuhn, olkaa hyvä. Oh, danke, Kiitos puheenjohtaja. Esittäisin kysymyksen komission suuntaan aiheesta, joka tässä esiin nostettiin. Henkilö- ja tavaraliikenne tulevina vuosina raiteillamme, jos halutaan 20 prosentin kasvua tälle Euroopassa. Niin tässä kuviossahan nimenomaan melu merkitys tulee olemaan suuri. On valiteltavaa, että me saamme investoida infrastruktuureihin olemassa olevien sääntöjen vuoksi, MTS esimerkiksi. Kyseessä on turvallisuustekijöihin liittyvä seikka. Infrastruktuurirahoituksesta on kyse ja puhutaan noin 450 miljoonan euron vuotuisesta rahoituksesta, mutta sitten näistä pysy, haluamme rahoittaa vain näitä pysyviä meluesteitä, mutta järkevämpää olisi, jos puututtaisiin muihin kysymyksiin, esimerkiksi jarrujärjestelmiin, ja tällä tavalla pystyttäisiin paremmin vaikuttamaan siihen, minkälaisia melutusoja syntyy tavaraliikenteestä. Ja kymmenen vuoden kuluttua, jos tällainen rolling stock olisi mahdollista tavaraliikenteessä, niin se tarkoittaisi sitä, että 450 miljoonaa tähän hukkaantuisi joka vuosi. No jäsenmaat osallistuisivat eh, kyllä hankkeeseen ja mahdollisesti myöskin rautatieyritykset, mutta jos eh, tästä saataisiin ehkä 350 miljoonan eh, euron budjettikohta, niin katsoisin, että voitaisiin puhua hyvästä, järkevästä toimesta. Hyvä. Bonucci komissiosta, joka voi vastata näihin kysymyksiin. Euh, merci, monsieur Kiitos puheenjohtaja. Loogisesti komissio tukee esittelee ehdotuksia. En halua nyt käydä yksityiskohtiin liittyen johonkin esitettyihin kysymyksiin, mutta pyytäisin teitä tarkastelemaan huolellisesti virastojen historiaa. 2011 me jo pyrimme uudelleen ohjaamaan henkilöstöosien käyttöihin tehostamisen parastamiseksi 2012. Pysymme muutama virkaa. Ja ne vastaavat olennaisesti niitä tehtäviä, uusia tehtäviä, joita neuvosto on pyytänyt, erityisesti EMSin tapauksessa. Ja se liittyy tehtäviin, joita pitäisi toteuttaa. Ja sitten ja sen suhteen myöskin virat, jotka on leikattu liittyessä Single European Sky-hankkeeseen. Mitä muihin kohtiin, jotka tulevat esille, tämä Single European Sky, se on tehty 30 prosentin leikkaukset. Joten täytyy miettiä, millä vahvalla haluamme edetä tällä alueella. nämä muutamien sektoreiden tutkimushankkeet voidaan toteuttaa tavoitteita rationalisoimalla. Ja epäilemättä tämä liittyy jossain määrin myös kalustoihin, johon on viitattu meluun yhteydessä. jos meidän täytyy muuttaa oikeusperustaa tämän aspektin kattamiseksi, niin silloin me puhumme jostain muusta kuin puhtaasti budjettikysymyksistä. Muuta kommenttia minulla ei ole lisättävänä. Onnittelisimme esittelijä. Olemme kaikki siis samaa mieltä. Ähm, kiitän teitä, hyvä johtaja. Nyt, voisin, nyt en annakaan esittelijälle puheenvuoroa, koska hän ei enää ole läsnä. Siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla, joka on kohta kuusi. Se koskee matkustajatietoja. Lichtenberger tulikin juuri paikalle. Hän keskustelee Kramerin kanssa ja ilmeisesti flirttailee. Lichtenberger, nyt olemme teidän kohdassanne. Se ehkä koskettaa teitä enemmän kuin naapurinne siellä mutta kyse on nyt siis kuitenkin matkustajarekisteritiedoista ennen kuin pidätte esityksenä muistuttaisin siitä, että että neuvoston raportta kertomus budjetista on 20. Öö, siis me voimme joka tapauksessa 27. heinäkuuta mennessä esittää tarkistuksiamme asiakirjasta sitten äänestetään lokakuun alussa 30. elokuuta täällä ja sitten budjettivaliokunnassa lokakuun alussa ja sitten toivottavasti täysistuntoon ennen vuoden lopumista. Nyt saatte puheenvuoron PNRstä. Ja herzlichen Dank. Ähm, die, ähm... Kiitos. Matkustajatietoasia, niiden äh, edelleen antaminen ja arvioiminen on asia, joka oli esillä Eh, jo aikaisemmin siitä laajasti keskusteltiin, ja jotka viime kaudella olivat eh, mukana muistavat eh, varmasti, että järjestettiin myöskin varsin mielenkiintoinen kuulemistilaisuus, varsinkin kun tarkasteltiin kysymyksiä siitä, että nämä ovat CRS-tietoja pitkälti, eli tästä tietokonepohjaisesta järjestelmästä ja saatiin kuulla varsin mielenkiintoisia seikkoja esimerkiksi, että tietoja ei voi irrottaa esimerkiksi niiden käyttötarkoituksesta ja niin edelleen. Tässä lausunnossa olen pyrkinyt huomioimaan eh, seikat, mm, joita tämän jälkeen on ilmennyt myöskin käytänteissä – ja toisaalta olen pyrkinyt huomioimaan myöskin tietoisen valtuutetun näkemyksiä ja perusoikeusvirastojen ja toisaalta neuvoston oikeudellisen yksikön näkemykset. Tämän lisäksi myöskin kansallisten perustuslakituomioistuinten kannanotot olen huomioinut esimerkiksi Saksan perustuslakituomioistuimen eh, kannanoton, joka toteaa, että ongelmia ilmenisi joko liittyen suhteellisuusperiaatteen eh, käyttöön ja toteutumiseen tai toisaalta siihen, voidaanko eh, tällä tavalla saavuttaa se, mihin halutaan päästä. Ja sitten asia, joka aikaisemmassa keskustelussa meille osoittautui erittäin tärkeäksi. Ja uusille voin ehkä nyt mainita tästä, eli kustannuskysymykset. Ja toisaalta ylipäätään, kun puhutaan turvallisuuden aiheuttamista kustannuksista, se, että epäselvyyksiä tähän edelleenkin liittyy. Ja nämä seikat huomioiden olen nyt pyrkinyt laatimaan esitykseni sellaiseksi, että nämä uudet kehityskulut oikeudellisesti on tässä huomioitu ja toisaalta komissiolta pyydetään näkemyksen esittämistä, mitä tulee näihin kustannusseikkoihin. Ja sitten ehkä yksityiskohdista vielä muutama sana. Oikeuskäytännössä on ilmennyt ongelmia jotka liittyvät siihen, että eh, terminologisia eroja on esimerkiksi sen suhteen, miten tulkitaan vakava rikollisuus, ja tämä sitten puolestaan johtaa eh, epävarmaan tilanteeseen oikeudellisesti. No, eh, nyt tässä käytän erilaista sanamuotoa, eli puhun terrorismivastaista toimista, eli sen tyyppistä seikosta on kyse. Ja toisaalta sitten tarvittaisiin selkeitä määritelmiä sille, mitä tietojen käsittely tarkoittaa ja toisaalta sitten tietojen siirtäminen kolmansille maille. Sehän on yksi ongelmista sikälikin, että tällöin ei puhuta siitä normaalisti vaihdosta, johon liittyen sopimuksia on olemassa, vaan siitä, että välittömä, välit, välittömästi tapahtuva siirto voisi myöskin olla mahdollinen. Ja mitä tulee sen säilytysaikoihin, olen tässä pyrkinyt lähtemään liikkeelle siitä, mitä jäsenmaiden perustuslakituomioistuimissa asiasta esitettiin. Itse katsoisin, että tämä on asia, joka ylipäätään liittyy lentoliikenteeseen. Eli jos on lennettävä, niin onko tällöin Eh, luovuttava joistain perustuslaillisesti määritellyistä eh, oikeuksista ylipäätään lennolle lähtiessään. Sillä tietojen luottamuksellisuus, eh, kysymykset, toisaalta niiden käsittely ja poisto ovat asioita, jotka tulee riittävän hyvin huomioida. Eli olen pyrkinyt tässä selkeästi huomioimaan ne seikat, jotka nyt ovat olennaisia. Ja näiden pohjalta sitten omat tarkistusehdotukseni esitän. Joihinkin varjoesittelijöihin olen ollut yhteydessä, en kuitenkaan vielä kaikkiin. Ja tämä johtuu siitä, että Strasbourgin viikko oli varsin kiireinen, emmekä pystyneet millään järjestämään yhteistä tapaamista. mutta olen valmis kahdenvälisestikin vielä selvittelemään asioita lähemmin ja toivottavasti sitten kompromissikin löytyy. No, en nyt kuitenkaan ensimmäinen tai toinen päivä elokuuta ei nyt varmaankaan kannata kenenkään lomaoikeuksiin tässä ryhtyä vaikuttamaan, mutta olen siis mm, käytettävissänne ja Ja tässä ylipäätään oikeutuksen liittyvät kysymykset on esitystä muutenkin kuin liikenteeseen liittyen, koska on selvää, että tässä on huomioitava se, minkä tyyppisesti lentoyhtiöt toimivat ja huomioitava se, että niiltä myöskin kritiikkiä mm, saattaa tulla. Ja on tärkeää, että Euroopassa löydettäisiin yhteinen tapa toimia ja menetellä. Eli ei sillä tavalla, että joissain tapauksissa esimerkiksi tietoa säilytetään 15 vuotta, joissain vain puoli vuotta. Mutta nämä ovat sitten oikeudellisia seikkoja myöskin, sillä tässä puhutaan kuitenkin tiedoista, joita tietty tiettyjä tarkoitusperiä varten on mahdollista käyttää ja mitä varten ylipäätään on kerätty. Eli ei se mihinkään muuhun tarkoitukseen. Ja jos halutaan perustuslailliset oikeudelliset seikat huomioida riittävän hyvin, niin on toimittava riittävän varovaisesti. Sillä tässä ei puhuta pelkästään lentoliikenteestä, vaan joissain tapauksissa asian huomioitava myös puhuttaessa muista liikennemuodoista. Ja tällä sitten on ilman muuta vaikutuksia sitten myöskin, kun ajatellaan liikkuvuutta. Kiitoksia sitten Kiitokset, kiitokset esittelijälle, kollega Grani välttämättä ole nyt paikalla. Ja näin ei voinut itse kommentoida näitä kysymyksiä, mutta ja etukäteen niin myöskin koordinoimme asian tarkastelua myös muissa valiokunnissa. Itse katsoisin, että kun puhutaan tietosuojan liittyvistä kysymyksistä, niin tällöin pyritään suojelemaan kansalaisia, eikä niitä, jotka ovat ongelmia aiheuttaneet. Eli en niinkään kantaisi huolta eh, siitä, jos tässä puhutaan terrorismin tai rikollisuuden suojelusta. Kyllä tässä eh, tavalliset kansalaiset voivat paljonkin tietoa esittää, mutta sitten miten nämä tiedot eh, käytetään, eh, tästä olen yhtä mieltä kanssanne siitä, että on pidettävä huoli siitä, ettei tietoja mihinkään muihin tarkoituksiin väärinkäytetä. No, vakava rikollisuus, terrorismi, eh, en tiedä kuinka hankala asia tämä terminologisesti on. Alun perin lähdettiin liikkeelle terrorismista ja vakavasta rikollisuudesta. En usko, että eh, korvaamalla tämä jollain muulla ongelma ratkeaisi, vaan ehkä kannattaisi ajatella määritelmää, joka sitten koskisi kaikkia maita. Ja sitten Eh, Euroopan sisäinen vai kansainvälinen. Olisi hyvä, jos nämä kysymykset voitaisiin myös kansainvälisesti hoitaa, mutta toisaalta on tärkeää, että eh, Euroopan sisällä käytettäisiin samoja määräyksiä. Eli jos nyt yhteen eh, viranomaiset toteaisin, niin olisi hyvä hoitaa koordinointitoimet eri valiokuntien välillä. Kansalaisten suojelu kyllä. Ja sitten tietosuoja-asiat. Ei tulisi kuitenkaan hoitaa tässä siten, että myös terroristeja suojeltaisiin. Ja sitten tämä Euroopan sisäinen tai kansainvälinen, no joka tapauksessa yhtenäiset toimet, kattavat toimet, jotta ei asia entisestään monimutkaistu. Ja sitten rahoitukset vaikutukset, vaikutukset lentoyhtiöihin on asia, jota tulee vielä tarkastella. Ja tässä tulisi rajoittua vain eh, siihen, eh, mikä mm, sopivaksi eh, ja kohtuulliseksi katsotaan. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Tikau. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin esittää joitakin kommentteja. Uh, trebuie să subliniem uh, faptul că... Ensinnäkin meidän täytyy alleviivata sitä, että tilanteet Euroopassa vaihtelevat jäsenmaittain PNR-tietojen suhteen. On maita, joissa on kansallisia säädöksiä. On maita, jotka harkitsevat tällaisten määräysten antamista ja maita, joilla ei ole mitään sääntöjä PNRiin liittyen. Siksi ja sovellettavat säännöt vaihtelevat jäsenvaltioiden mukaan. Me olemme sitä mieltä, että millain jäsenvaltiot luovat omia PNR-tietojärjestelmiä. Pitäisi noudattaa eurooppalaisia sääntöjä – ja olen edellisten puhujien kanssa samaa mieltä, että pitää selkeyttää määräyksiä. Meistä on tärkeää rajoittaa direktiivin sävellysalaa verrattuna siihen, mitä komissio ehdottaa. Uskon, että komission ehdotus on menee liian pitkälle. Erityisesti mitä tietojen aikaa tulee. Viisin vuotta on liikaa. Muistuttaisin teitä, että on olemassa direktiivi, joka liittyy tietojen äh, säilyttämiseen puhelukeskustelusta. Ja täällä tämän telekomoperaattoreiden velvollisuuksiin ja sen transponointi kansalliseksi lainsäädännöksi on syönyt nihkeästi – Romanian, Tsekin ja Saksan perustuslakituomioistuin vetävät sitä mieltä, että jotkut tämän direktiivin määräykset rikkovat kansalaisten perusoikeuksia yksityisyyden, o, o, mitä tulee oikeuteen yksityisyyteen ja johonkin muihin tietosuojaperiaatteisiin. Näissä maissa direktiivin täytäntöönpano on lykkääntynyt. Siksi meidän täytyy kiinnittää huomiota näihin ennakkotapauksiin. Ja kun keskustelemme PNR-direktiivistä ja tietojen käytöstä sen puitteissa, silloin meidän täytyy miettiä, mikä on välttämätöntä ja millaista tietoa voidaan säilyttää ja analysoida. Jos puhumme tiedon siirrosta tai analyysien lähettämistä kolmansiin maihin, meidän täytyisi olla myös tarkkana, koska, uskokseni, emme kykene siirtämään tällaista dataa kolmansiin maihin, milloin Euroopan unionilla ei ole kahdenvälisiä sopimuksia, jotka kattavat juuri tällaisia tiedonsiirtoja. Ja mainitsen tämän, koska puhumme henkilötiedoista, tiedoista, jotka saattavat liittyä matkustajien yksityiselämään. Ja siksi heitä täytyy suojella eurooppalaisen lainsäädännön pohjalta. Tiedetään maita, joilla ei ole tällaista lainsäädäntöä, tai lainsäädäntö hallittaa Euroopan standardit. Siksi tiedon siirran kolmansiin maihin pitäisi tapahtua vain silloin, kun on kahdenvälisiä sopimuksia, jossa on selkeät määräykset, jotka tekevät selväksi, että nämä maat tarjoavat samanlaista tietosuojaa kuin EU-maat. Mitä sitä tietojen käsittelyyn tulee, tietoja tulisi käsitellä EUn alueella. Jäsenvaltioiden pitäisi ryhtyä erityistoimiin tuon takaamiseksi. Ja yhden asian lisäisin. Yhtyisin niihin kollegioihin, jotka ovat painottaneet, miten tärkeää on tarkastella toimenpiteiden täytäntöönpanon kustannuksia. Kuka nämä kustannukset maksaa? Miten kustannukset lasketaan? Mikä on se kustannuksista? Ja kannattavat se, mikä jäsenvaltioiden Miten tämä lasketaan? Onko meillä varaa tähän? Ja ihan lopuksi kiinnittäisin huomiota yhteen toiseen aspektiin. Jos haluamme varmistaa sen, että jäsenvaltiot eivät tee jotakin, joka menee direktiivin yli, meidän pitäisi ajatella asetusta asetus olisi parempi keino. Ja tämä on kysymykseni kollegoille. Eikö olisi parempi, että meillä olisi asetus kuin direktiivi? Odotetaan varjoesittelijöiden tapaamista, kuullakseni kollegoiden mielipiteitä. Alue on erittäin tärkeä. Meidän täytyy toimia vastuullisesti laatiessamme tällä lailla lakia. Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron Sterksille. Voorzitter, ik spreek eh, in naam Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun Olle Schmidtin puolesta. Hän sanoi, että tuen Lichterbergin tekemää työtä, joka koskee oikeasuhteisuutta, integri, integreettiyttä ja matkustajien turvallisuutta on erittäin tärkeää saada oikea tasapaino niin, että että emme aiheuta turhaa riesaa sen enempää matkustajille kuin lentoyhtiöillekään emmekä estä vapaata liikkuvuutta, tietojen pitämisaika ja sitten tämä rikosluettelo ovat tärkeitä asioita. Olen yhtä mieltä siitä, että viisi vuotta tietojen pitämistä on aika antelias aika. Neuvosto haluaisi pidentää tätä aikaa ja siksi on erittäin tärkeää, että me muodostamme erittäin tärkeän parlamentin kannan täällä. Olen myös sitä mieltä, että 30 päivää saattaisi olla liian lyhyt aika, jotta PNR-tiedoista olisi hyötyä. Olisi kiintoisaa tietää enemmän keskusteluista asianosaisten kanssa, mitkä ajanjaksot olisivat parhaat, mitkä olisivat relevantteja, niin että mitä tämä anonyymi tieto oikein tarkoittaa ja miten tällaista tietoa sitten käytettäisiin. Mitä tulee vakaviin rikoksiin, mielestäni tämä vuoden 2012 puitteisto on liian laaja. Emme voi pitää listaa sellaisenaan komission ehdotuksen mukaisena. Mielestäni PRN-tietoja vain terrorismin käytettäväksi se on liian kapea käyttöalue. Ehkäpä myöskin ihmisten salakuljetus ja huumekauppa olisivat sopivia rikoksia. Mikä on esittelijän näkemys näistä rikoskategorioista niin, että emme menisi liian kaltevalle pinnalle? Kiitos. Merci, monsieur Sterks. Kiitoksia, Sterks. Sitten Bradburn. Okay, thank you very much, Chairman. Uh, Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Voin paljon pitkälti yhtyä siihen, mitä täällä on jo sanottu, mutta kommentoisin hieman omalta osaltani myöskin, kun katson asiaa hieman eri kantilta viime kerrallahan oikeastaan valiokunnassa eh, tarkasteltiin PNR-sopimuksia esimerkiksi Kanadan ja Yhdysvaltojen kanssa ja eh, asian käsittely on vielä osittain keskenkin ja tämä tietysti liittyy sitten myöskin tähän EU-PNR-asiaan. Eli katsoisin, että tässä on yksi avainkohta, joka on esiin tullutkin puheenvuoroissa, eli tämä eh, tarkoituksen rajoittaminen, jos todellakin halutaan luoda järjestelmä, jota noudatetaan ja joka toimii, niin sen toiminnan tulee rajoittua. Eli sitä tulee rajoittaa ensinnäkin, kun määritellään ne rikokset, joita varten penätietoja voidaan käyttää. Tässähän herra Sterksio asiaa kommentoi ja tämä laaja komission lista huomioitiin. Ja viime kaudella, kun käsiteltiin samantyyppistä kysymystä, tai tämän tyyppistä tilannetta, eli Euroopasta pidätysmääräystä, niin tuolloin haluttiin saada varmuus sille, että sitä käytetään vain kaikkein vakavimmissa rikostapauksissa, ja tällöin päädyttiin siihen, ja nyt päädyttiin se siihen, että tätä käytetäänkin kaikenlaiseen, eikä kukaan varmaankaan tätä toivonut eikä ajatellut, kun puhuttiin vakavasta rajat ylittävästä rikoksesta. Eli tarvitaan tälle selkeä määritelmä, yksityiskohtainen määritelmä. Herra Sterks puheenvuorossaan viittasi ihmiskauppaan, huumekauppaan niin edelleen. Ja hyvä näin, nämä todellakin ovat vakavia kansainvälisiä rikoksia. Ja sitten toinen tärkeä aspekti tässä liittyy siihen, mitkä virastot voivat tietoja käyttää. Ja tässä mietinnössä tarvittaisiin selkeä maininta niistä tahoista, jotka tämän käyttöoikeuden saavat. Eli rajoitusta tarvitaan, jottei näitä tietoja liian laajalle levitellä. Esimerkiksi Britanniassa rajoitukset ovat varsin tiukat sen suhteen, kuka näitä tietoja voi käyttää, eli rajaviranomaisemme. Tätä sovelletaan meihin ei-Schengen-maana ja näin meillä on varsin tiukka tietosuojasäännöstö. No päteekö tämä nyt sitten Schengen-rajojen yli? En voi tätä kommentoida, mutta tätä asiaa olisi syytä vähän vielä selvittää. Ja sitten tämä säilytysaikakysymys. Voin yhtyä pitkälti siihen, mitä täällä siitä jo on sanottu. Tietysti haluamme löytää kompromissin, sellaisen kompromissin, jossa tiedosta on hyötyä, koska jos niitä ei säilytetä riittävän kauan, niin sitä ei välttämättä ole hyötyä, siksi järjestelmääkään ei tarvittaisi. Toisaalta on pidettävä huoli siitä, että jonkinlainen aikaraja esitetään kuitenkin. Ja sitten kun eh, aktiivisesti umpeutuu, niin sitten arkistot tulevat kuvaan mukaan. Eli tällainen aktiivinen ja passiivinen säilyttäminen tai käsittelyssä tulisi myöskin tarkastella. Ja sitten niin kuin äh, äh esityksessäkin äh, esitetään, niin tämä liitekysymys. Lichtenbergen haluaisi poistoja joihinkin kohtiin. Esimerkiksi hän ehdottaa tässä alakohdan kuusi, äh, maksutiedot, laskut ja niin edelleen tämä poistettaisiin, jos nyt raja, maahanmuutto tai viraston viranomaisille asiasta puhuu, niin kun ostaa vaikka luottokortilla lipun, niin silloin on varsin hyvin jäljitettävässä se, miten rahat on käytetty missä. Mutta jos käteisellä maksaa lippuluukulla, niin tilanne on toisenlainen. Silloin jäljitettävyyttä ei enää ole. Ja tässä ongelma onkin. Eli olisi pidettävä huoli siitä, että mahdollisten epäilyttävien henkilöiden osalta jäljitettävyys olisi olemassa, jotta nämä tiedostojärjestelmät voidaan ottaa käyttöön. Ja sitten nämä frequent flyer-ohjelmat, tietysti on katsottava, mitkä ovat kohteita, joissa ihminen usein käy ehkä mistään Miles More-tyyppisestä frequent flyer-systeemistä kyse ole. Ja tärkeää on tämänkin vuoksi säilyttää tiedot, jotta saadaan näistä matkustustavoista eh, selkeämpi kuva. Ja ehkä vähän osvittaa siitä, missä mahdollinen uhka piilee. Ja sama pätisi myöskin alakohtaan 13, joka liittyy lipun toimitustietoihin. Tämä on tärkeä asia, kun ajatellaan virastoja, jotka tämän tyyppisiä tietoja käsittelevät. Ja vielä lopuksi puheenjohtaja, kun tarkastellaan tätä lausuntoa, niin on huomioitava se, mitä EU PNR-mekanismeista mm, on olemassa, mutta tämä on kuitenkin yhteensovitettava ei pelkästään sen suhteen, mitä jäsenmailla on käytössä nykyisellään, vaan myöskin eh, tässä on huomioitava muut neuvotellut sopimukset kolmansien maiden kanssa, esimerkiksi e EUn ja kolmansien maiden PNR-sopimukset, sillä ei olisi järkevää esittää Euroopalle ihan erilaisia määräyksiä kuin mitä sitten esitetään kolmansille maille esimerkiksi USAlle ja Kanadalle. Eli on katsottava, että nämä jollain lailla vastaavat toisiaan. No, tässä kaikki puheenjohtaja, mutta tarkastelen, minkä tyyppisiä tarkistuksia voisin esittää. Toivottavasti sellaisia, että kaikille esittelijöille käyvät. Seuraava, Devria. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää myös Harvaa Lichtenbergia hänen mietintönsä keskittyy matkustajatietojen parempaan suojaamiseen. Olen vakuuttanut tämän Libe-kollegat. Heillä on varmasti mahdollisuuksia käsitellä tätä aihetta. Ja he saavat myöskin Euroopan tuoto, tietosuojaviranomaisen kantoja ja perus oikeusvirastolta myös, mutta minusta tämä ehdotus on tärkeä tietosuojan kannalta jäsenvaltioissa ja Tämä on myöskin hyödyllinen terrorismia ja kansainvälistä rikollisuutta vastaan taisteltaessa. Mutta transvaliokunnassa painottaisin, että tämä direktiivehdotus ei saa missään mielessä monimutkaista enempää matkustajien ja lentoyritysten elämää. Ja tämä liittyy kollegan ehdotukseen, että laadittaisiin kertomus siitä, raportti siitä, minkälaisia kustannusvaikutuksia tällä matkustajille ja lentoyhtiöille. Ja sitten kyse, tiedon kerääminen, sen tä, täytyy vastata ää, äh, täysin lentoyhtiöiden toimintaa, eikä tässä direktiivissä saa syntyä mitään lisätaakkoja tiedonkeruun suhteen. Kiitoksia, Foster. Ja thank- Kiitoksia puheenjohtaja. Olisin yhtä mieltä muiden kollegoiden, erityisesti Brad Bonin kanssa. Valitettavasti hänen piti lähteä. Muutama huomio Lichtenbergerin tarkistuksiin. Hänhän on tehnyt kovasti työtä asian parissa. Meidän täytyy pohtia, että miksi me tarvitsemme ylipäänsä tämän tiedon – Ja tällaista matkustajatietojahan on, ovat hallitukset jo kaivaneet pitkään. Ja tämä kaikki johtuu siitä, että meillä on ollut tällaisia 9-11 ja 7-7 kauheuksia, jolloin, joissa ihmisten elämät ovat, henget ovat olleet vaarassa. Ja tietysti meidän täytyy miettiä, miten paljon tietoa tarvitsemme. Bradburn ja muut kommentoivat tai kysyvät, että kenen tulisi päästä käsiksi tähän tietoon – kun puhumme vaikkapa eh, siitä henkilöstöstä, joka näitä asioita käsittelee. Esimerkiksi Britanniassa rajatyö, rajaviranomaisia on ö, eh, tuhansia, mutta vain yhdellä prosentilla on pääsy tähän tietoon, ja näin pitääkin olla. Koska kuten sanotti, sanottu, niin ei tämän tiedon pidä olla kaikkien saatavilla, vaan sitä täytyy hyvinkin neuvokkaasti hallinnoida ja valvoa. Sitten tarkistuksiin. Tarkistus 1, 2, 7 ja 8. Tässä puhutaan vakavista rikoksista. Kuitenkin mietinnössä haluttaisiin, että PNR-tiedot perustuisivat ainoastaan terrorismiin, mutta aivan kuten Sterk sanoi, niin on muitakin vakavia rikoksia. Ehkäpä tarvitsemme paremman määritelmän vakaville rikoksille. Täällä puhuttiin muun muassa ihmisten salakuljetuksesta ja huumeiden salakuljetuksesta. On myös pedofiileja, raiskaajia ja muita. Täytyy vähän määritellä, että minkälaisia vaka- mistä vakavista rikoksista puhutaan. Eikä kukaan nyt niin hölmö ole, ettei tiedä mikä on vakava rikos, mutta jos vaikka joku on saanut pysäköintisakon, niin eihän se nyt tietysti kuulu tähän. Niin, selvyyttä täytyy saada. Emme voi poistaa viittausta vakaviin rikoksiin kuitenkaan. Ja sitten Britanniassa tietysti ajattelemme asiaa brittiläisinä. Emme me halua tätä e-border-järjestelmää purkaa. Minä kyllä Luotan Libe-valiokunnan jäseniin, jotka kävivät Britanniassa, tapasivat rajaviranomaisia ja muitakin ja selittivät, kuinka asiat toimivat. Joten minä luotan siihen, että tietoja ei käytetä väärin, vaan pikemminkin oikein. Ja sitten lopuksi tämä liittyy niihin tarkistuksiin, joissa viitataan tietojen pitämisaikoihin 30 päivää vai mitä. Bradburn jo täällä sanoi, että on aktiivista ja passiivista aikaa. 30 päivää voi olla ihan asiallinen, jos puhutaan lainvalvontaviranomaisille ja katsotaan, kuinka he onnistuvat ottamaan kiinni vakavia rikollisia. Usein tällaisia ihmisiä jäljitetään kolmesta neljään vuotta eivät he halua, että lopulta kun pääsevät oikeuden eteen, niin eivät saa riittävästi tietoja. Mutta onko viisi vuotta sitten oikea, neljä ja puoli vuotta, viisi ja puoli vuotta voi olla oikea aika, en minä tiedä, mutta emme me voi asettaa tiettyä aikarajaa, koska kaikki, on, kaikki riippuu myös rikoksen laadusta. On myös tällaisia äm, kät, kätkeytyneitä paossa olevia terroristeja. Ää, eli täytyy miettiä tarkkaan näitä asioita. Mutta kuten sanottu, on ihan hyvä asia, että yritämme luoda EUn laajuisen järjestelmän, jotta meillä olisi väline, jonka avulla voimme torjua korkean tason turvariskejä, mutta emme me nyt saa tässä heittää lasta pesuveden mukana. Kyllä täytyy pitää huoli ihmisten oikeuksista, jotka haluavat äh, matkustaa, mutta täytyy myös olla ja Täytyy pysyä aina askeleen edellä äh, niitä, niiden ihmisten edellä, jotka haluavat vahingoittaa yhteiskuntaa. Kiitos. Kiitoksia sitten. Asdara. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Problem z tymi, którzy mówią na końcu jest taki, że wszyscy ci, którzy... Puheenjohtaja. Viimeisen puhujan ongelma on se, että edeltävät puhujat ovat käytännössä sanoneet kaiken. Mutta valtion yksi tärkeimmistä tehtävistä taata kansalaisten turvallisuus ja sillä on paljon keinoja siihen mukaan lukien. Äh, sa, sa, tiedustelupalveluiden tietoanalysointi tai lentokenttien kontrolleissa syntyvä informaatio. Tänään me käsittelemme matkustajatietoja tarkoituksena ehkäistä terrorismia ja raskasta rikollisuutta. Kollegat puhuvat kustannuksista, puhutaan niistä. Kysymys on 600 miljoonasta 6 miljoonasta eurosta ja sitten 16 miljoonaa operaattoreille. Joten esittää sen kysymykseen komissiolta, että mitä saamme vastineeksi. Esittelijä pääteisi mukaisesti meidän pitäisi keskittyä terrorismiin. Jatkan huolet, jotka liittyvät tietojen käyttöön vakavan rikollisuuden vastaista taistelussa, jonka määritelmä on aika epäselvä kokemus osoittaa meille, että täl, tällainen säätely ei usein vastaa tavoitteitaan. Euroopan perintösmäärä se on hy- hyvin kaunopohjainen esimerkki huonossa tästä. Kiitoksia sitten Vince. Thank you very much, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Ja haluaisin omalta myöskin onnitella Littenbergeriä tästä lausunnosta. Sitä todellakin tarvitaan. Tässä on kolme ongelmaa tarkistusta. Ensinnäkin eh, tarkistus 2, Joonatan kappale 12. Tämä on ollut keskustelussa esillä ja keskustelu on keskittynyt ylipäätään direktiivin soveltamisalaan siihen, kuinka laaja se olisi, kun ajatellaan rikostyyppejä, jotka tulevat katettuiksi. Jotkut totesivat, että tulisi tämä rajata vain terrorismiin, mutta niin kuin tässä esiin tuotiin, rikos on rikos. Olipa kyse liikennerikkomuksesta, ihmiskaupasta, rahanpestoa vai mistä hyvänsä ja jos tietokanta voidaan perustaa, niin se voisi käsitellä räjähtelyttävästi näitä asioita, mitä rajoja nämä rikokset eivät kunnioita, ja silloin tietokanta tulisi voida myös hyödyntää. Komissio mielestäni eh, on käyttänyt tärkeää lausetta, kun se on todennut kuitenkin jäsenmaa voi jättää ulkopuolelle pienemmät rikkomukset, jotka huomioidaan omassa eh, järjestelmässä, rikosjärjestelmässä. Eli tämä varmasti kattaa huolenaiheet, eh, kun mietitään sitä, mitkä rikokset halutaan mikään mukaan ottaa ja toisaalta miten niihin suhtaudutaan sitten jäsenmaissa. Ja sitten toinen hankaluus, joka eri puheenvuoroissa myöskin jo huomioitiin. Eli kysymys 30 eh, vuorokaudesta Vähän naurattavaa. Eli kerätä kaikki tiedot ja sitten tehdä tämmöinen turhaan, jos olisi aikaan 30 vuorokautta. Katsoisin, että viisi vuotta voisi olla sopiva ajanjakso sillä eihän terrorismi noin vain katoa. Viime viikolla Strasbourgissa vietettiin hiljainen hetki ja muisteltiin sitä, mitä tapahtui Lontossa muutama vuosi sitten. Monia ihmisiä kuoli. Eli nämä säilytysajat viisi vuotta, ehkä 15kin vuotta. En tiedä, miksi tämä ongelmaksi katsottaisiin. Ja sitten vielä toteaisin, että tämän ehdotuksen tarkoitus. Eh, Sinällähän tämä esitys on hyvä, mutta tasapaino tulisi löytää. Eh, turva, seikat tulee huomioida, että tietoja käytetään oikein ja että eh, taustalla olevat eh, rikokset ovat eh, riittävän suuria, ettei tämä joudu väärin käsiin. Eli kaiken kaikkiaan hyvä, mutta näihin kolmeen sitten olen vähän eri mieltä. Eli tämä aika, soveltamisala ja sitten se, millä tavalla tietoja aiotaan suojella ja suojata. Eli nämä ovat tärkeitä seikkoja myöskin, kun tarkastellaan näitä yksityisen suojakysymyksiä. Kiitos. Ennen kuin annan puheenvuoron komissiolle, me näemme, että tässä on kolme kohtaa, jotka ovat kiinnittäneet kaikkien huomiota ja johtopäätökset ovat erilaisia, eli sovellusala, tieteen käyttötavat ja niiden tallentaminen ja varastointi. Rava Vasiliadu komission puolesta. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia, että kutsuitte meidät tänne. Olemme erittäin iloisia siitä, että tämä valiokunta on mukana tässä prosessissa ja saamme tällä tavalla lausunnon parlamentilta direktiiviluonnokseen. Muutama asia, jotka haluaisin esittää. Pari tarkistusta liittyy vain lentoliikenneasioihin 12 ja 17. Olemme tyytyväisiä näihin tarkistuksiin, olemme tyytyväisiä teidän panokseenne. Kaikki puhujat ja myös mietinnössä puhutaan ydinkysymyksistä, tämän ehdotuksen ydinkysymyksistä. Myös Libe-valiokunnassa kollegat tulevat juuri näihin asioihin puuttumaan. Ehdotus on erittäin tärkeä sisäisen turvallisuutemme kannalta täällä Euroopan unionissa. Ja tämä on myös hyvin arkaluontoinen ehdotus. Tiedot ovat pitkälti luottamuksellisia, koska ne ovat hyvin herkkiä myös lainvalvonnan kannalta. Ja komissiohan on mukana libe valiokunnankin eh, jäsenten töissä meillä on ollut jo ähm, kokouksia, joissa olemme keskustelleet muun muassa tämän ehdotukseen äh, oikeasuhtaisuudesta ja koko tästä sovellusalasta. Eli me olemme siis keskustelleet ja keskustelemassa Libevaliokunnan jäsenten kanssa näistä tärkeistä asioista. Selvää on se, että edessämme oleva mietintö luonnosta luonnos muuttaisi aika merkittävästi direktiivin sovellusalaa kaiken kaikkiaan, eikä teille varmasti tule yllätyksenä se, että komissiosta olisi parempi ylläpitää alkuperäisen ehdotuksensa mukainen sovellusala. Olemme sitä mieltä, että ainakin Euroopassa tätä ehdotusta käytettäisiin vakavien rikosten torjumiseen. Tästä tulisi paljon hyötyä kun voitaisiin käyttää näitä PNR-tietoja. Ja kyllä äh, pidätysmääräysalalla äh, kolme vuotta on se aika, jota on pidetty hyvänä. Ja kaikki ne ehdotukset, joita komissio on toistaiseksi hyväksynyt, äh, niissä viitataan nimenomaan pidätysmääräyksessä käytettyyn rikosluetteloon, joten se olisi meidän mielestämme hyvä luettelo, jos halutaan torjua vakavia rikoksia. Jos ajatellaan sitten tietojen säilytysajan pituutta, eikä meillä mitään matemaattista formulaa ole, kaaviota ole, mutta mitä tulee PNR-tietoihin, niin 30 päivää ei kyllä riitä. Keskiverto ihminen ei koskaan ää, 30 päivän aikana jättäisi riittävästi tietoja matkustamisistaan. Se tieto, jota me olemme poliisivoimilta saaneet, on se, että viisi vuotta on absoluuttinen minimi ähm, tietojen pitämiselle. Tietysti olisivat tyytyväisiä pidemmästäkin ajasta, mutta viisi vuotta on absoluuttinen minimi. Ja äh, lainvalvonnan alalla viiden vuoden äh, tietojen säilytysaikaa on toteutettu kyllä muissa tietokannoista, tietokannoissa, joten meillä on tiettyjä perusteita tälle viidelle vuodelle. Haluaisin vielä puhua parista asiasta, joista mietintöluonnoksessa puhutaan, mutta joita ei tänään ole käsitelty. Yksi on tämä tietosuojaregiimi. Meidän ehdotuksessa me ehdotetaan, että sovellet vastaava tietosuojasäädöstö olisi se, se puitepäätös, joka tällä hetkellä on pätevä. 95-46 säädös ehkä on standardeiltaan parempi, korkealaatuisempi. Sitä ei kuitenkaan nyt sovelleta tässä, vaan olemme valinneet sen, minkä olemme valinneet. Ja lopuksi mietinnössä puhutaan Mm, tai on myös puhuttu tarkistuksista 1 ja 9, joissa, jotka liittyvät PNR-tietojen käyttöön, ja erityisesti kun puhutaan reaaliajassa tapahtuvaan riskien arviointiin, tämähän, tässähän on, juuri tästähän on kyse, kun puhutaan PNR-tiedoista. Jos tämä sovellusala nyt poistettaisiin, niin silloin ei paljon jäisi käteen. Siksi kehottaisimme teitä muuttamaan näkemyksiänne näiden tarkistusten suhteen? Kustannukset. Toki kustannukset ovat äärimmäisen tärkeä asia, koska lentoyhtiöihinhän nämä vaikutukset vaikuttavat. Vaikutusten arvioinnissa on arvioitu paljonkin niitä kustannuksia, jotka lentoyhtiöiden tulisi maksaa. Komissio on myös teettänyt riippumattoman tutkimuksen, eli tässä ei ole kyse mistään komission umpimähkäisistä arvioista, vaan todellisesta tutkimuksesta. Tutkimukset ovat merkittäviä, totta, mutta on myös tärkeää muistaa, että huolimatta siitä, mikä loppusumma tulee olemaan, niin se tulee olemaan vähemmän kuin 10 eurosenttiä per matkustaja. Ja tämäkin perustuu kaikkein korkeimpiin laskelmiin ja siihen, että käyttökustannukset olisivat kaksinkertaiset. Eli ei tämä mahdotonta ole. Ja ihan lopuksi yksi aika arkaluontoinen seikka, Mietinnössä viitataan neuvoston oikeudellisen osaston lausuntoon, ja täällä täältä löytyy myös linkki verkkosivuille, josta tämä koko lausunto voidaan downloadata. Ensinnäkin neuvoston oikeudellisen osaston lausunnossa viitataan. Tai no yksi asia ensin. Neuvoston lausunto on luottamuksellinen ja se on laittomasti vuodettu lehdistölle ja se on myös online saatavilla. Eli mielestäni meidän ei tulisi nyt viitata näihin tällaisiin lausuntoihin, jotka ovat luottamuksellisia. Kiitos. Mr. Lichtenberg, do you want to say anything more? Voisitteko sanoa vielä jotain, Rova Lichtenberger? No, I didn't leak the document because I didn't have it. No minä, minulla ei ollut tätä asiakirjaa, joten en ole siihen tutustunut. No niin. Mitä tulee käytettyihin puheenvuoroihin, jossa mm, varastelijoiden kommentoitiin, haluaisin yhden seikan esiin nostaa tässä keskustelussa usein yksittäistapausten eh, seuranta, eh, joka siis on mahdollista, kun ajatellaan oikeudellista yhteistyötä ja sitten eh, tällä tavalla on olemassa ja pätee oikeusavun periaate. Mutta toisaalta sitten tässä haluan, halutaan analysoida kaikkien matkustajien tiedot jotta voitaisiin esimerkiksi havaita, eh, onko joku usein kuatemalassa käyvä henkilö ehkä eh, huumekauppias tai Pohjois-Intiassa käyvä henkilö, vaikkapa terroristi. Eli tällaiset analogiset yhteydet, kun selvitellään esimerkiksi tiettyjä lentokeinoja eh, mutta on tietysti paljon eri syitä käydä vaikkapa Kuatemalassa tai Pakistanissa on mahdollista, mm, on sukulaisia tai ystäviä näissä maissa. Mutta kuitenkin näitä epäilyksiä on mahdollisuus selvitellä, kun varsin suuri määrä tietoja suurista matkustajamääristä kootaan yhteen. Ja tässä nimenomaan törmätäänkin ongelmaan, joka useissa puheenvuoroissa esiin nousi, eli mikä on tämä tavoiteasottelu jos jäsenmaat määrittävät sen, mitä ne itse pitävät vakavana rajat ylittävänä rikoksena, Ja jos tässä sitten on olemassa erilaisia rikosluetteloita, niin tästä syntyy ongelmia. Tuolloinhan kukin jäsenmaa voisi vapaasti valita sen rikoksen, minkä haluaa esimerkiksi, jos vain katsotaan, että jollain lailla siinä yleinen turvallisuus vaarantuu. Tässähän nimenomaan suhteellisuutta ei saa unohtaa. Jos saisin kaikkien kansalaisten kaikki tiedot aina pöydälleni ja voisin kaikki mahdolliset algoritmit niiden osalta toteuttaa, niin tietysti tässä tulisi sitten myöskin syntyvät kustannukset jo suhteuttaa saatavaan hyötyyn. Mutta jos tällaista mekanismia ylipäätään ajatellaan, niin tärkeää on, että toimitaan tällöin eh, siten, että mielessä pidetään varsinaiset tavoitteet, eli terrorismi. No, jotkut puheenvuoroissaan eh, kommentoivat sitä, mitkä olisivat niitä vakavia rikoksia, jotka mahdollisesti haluttaisiin mukaan nostaa. Mutta se, mitä nykyjärjestelyn puitteissa tehdään ja katsoisin, että äh, näin olisi jatkossa myös komission esityksen pohjalta, niin tätä saatettaisiin hyödyntää varsin monissa kysymyksissä, koska kolme vuotta monissa äh, jäsenmaissa on ajakso, jolla myöskin on äh, ähm, suhteita siihen, minkä tyyppistä rikoksesta kyse on. Ja sitten tietysti tässä tulee tarkastella myöskin tätä säilytysaikaa. Monet puheenvuoron käyttäjät totesivat, että 30 vuorokautta on liian lyhyt aika. Mutta olen pyrkinyt huomioimaan tuomioistuinten esittämät näkemykset – ja lähteä liikkeelle sitä, mikä voisi olla mahdollista tuomioiden jälkeen, koska näissä kahdessa maassa on korkeimman tuomioistuimen taholta päätöksiä tehty Saksassa esimerkiksi. Ja tässä nimenomaan kyseessä oli epäilyksestä riippumaton tietojen keruu. Ja sitten tämä aktiivinen ja passiivinen säilytys, jotka tässä myöskin mainittiin meidän on oltava riittävän varovaisia, koska jos puhutaan peitetystä tiedoista, niin tällöin ainoa mahdollisuus on hierarkiassa ylöspäin, eikä mitään muuta. Ja katsoisin, että tämä ei riittävällä tavalla kuitenkaan tietoja suojaa. Ja sitten luottokorttimaksut suhteessa käteismaksuihin. No niin, tietysti eh, yksi kysymys on, tallennetaanko vain tieto siitä, millä tavalla maksu on tapahtunut, ja tällöin jokainen eh, käteismaksaja olisi epäilyttävä. Tai sitten eh, tallennetaanko myöskin kaikki mahdolliset luottokortin käyttöön liittyvät tiedot. No, ihan olen valmis vielä keskustelemaan tästä niiden kollegoiden kanssa, jotka asiaa kommentoivat. Ja hyvä olisi, jos asiasta mahdollisimman laajasti keskusteltaisiin. Mutta kuitenkin olisi ymmärrettävä, ettei tässä nyt mistään rikoksen jäljittämisestä kaiken kaikkiaan kyse ole, vaan kyse on siitä, että saadaan tietyn lentomatkustajan tiedot ja sitten voidaan tämä skriinaus toteuttaa ja mahdollisesti hyödyntää näitä tietoja myöskin vaihdossa kolmansien maiden kanssa. Ja tällöin sitten enää ei voida valvoa sitä, mihin tarkoitusperiin näitä tietoja mahdollisesti käytetään. Eli olisi hyvä, jos tätä vielä kaikki tarkastelisivat. Eli kun puhutaan kansainvälisistä suhteista, niin tässä myöskin tietysti esiin nousevat sopimukset, jotka täälläkin on mainittu. Ja kun näistä puhutaan, niin tilanne hankaloituu, koska valvontamahdollisuudet meiltä menevät pois. Me emme voi eh, mennä Yhdysvalloille eh, sanomaan, mitä mm, tehdä, mitä se voi tehdä tiedoilla, joita sillä mahdollisesti on esimerkiksi Euroopan kansalaisista. Ja koko ajan määrä vain kasvaa vuosivuodelta. Aina vain enemmän enemmän meiltä tietoja pyydetään. Ja sitten vielä muutama sana komission puheenvuorosta. Itsekin sain tämän asiakirjan eh, vain siksi, että se online-pohjaisena löytyy, mutta no, en nyt voi sanoa, että jätetään maininta pois, ikään kuin sitä ei olisi olemassakaan. Olen ollut yhteydessä live-valiokunnan kollegoihin ja puolestaan sitten kertovat omista näkemyksistään ja keskusteluistaan. Ja katsotaan, miten ää, äh, sitten asia ratkaistaan. Mutta tärkeintä olisi mielestäni saada aikaan yhtenäinen määritelmä vakavalle ää, äh, rikokselle, koska tämä mm, kolme vuotta ää, äh, on sellainen rangaistus, joka ää, saattaa seurata varsin erilaista rikoksista jäsenmaissa. Mutta hyvä on, jos voidaan vielä jatkaa keskustelua tästä asiasta ja kaikki kommentit ovat tervetulleita. Kiitos. For... Kiitoksia. Tarkistusten jättöpäivä on 7.9. ja äänestämme valiokunnassa lokakuussa. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi Ateenan yleissopimus. Kyse on omasta mietintöluonnoksestani. Haluaisin vain sanoa muutaman sanan johdannonomaisesti. Ja toivottavasti tämä saadaan käsiteltyä aika nopeasti. Liittyminen Ateenan yleissopimuksen on aika pitkä juttu. Parlamentti on ollut hyvin kiinnostunut siitä. Itse yleissopimus on tehty vuonna 1974, mutta vuoden 2002 pöytäkirja ratkaisi aika monia asioita kuten vastuukysymykset ja vakuutuskysymykset. Huhtikuusta 2009 alkaen suurin osa pöytäkirjasta on sisälletty Euroopan yhteisöjen lainsäädäntöön, erityisesti kun kysytään, e-, erityisesti kun puhe onnettomuuksista ja yhtiöiden vastuukysymyksistä. Ja nyt Euroopan unionin olisi liityttävä tähän pöytäkirjaan. Parlamentin hyväksyminen on tarpeen, jotta tämä pöytäkirjan liittyminen voidaan tehdä. Mutta normaalisti tarvitaan yksi päätös, mutta nyt neuvosto on tehnyt kaksi suositusta. Toinen perustuu perussopimuksen artiklaan 100 ja toinen perustuu artiklaan 81. Siksi ähm, parlamentti joutui tekemään kaksi päätöslauselmaa. Toisen antaa liikenne- ja matkailuvaliokunta ja toinen on oikeudellisten asioiden valiokunta, koska äh, tämä 81 artikla liittyy oikeudelliseen yhteistyöhön. Syy siihen, että neuvosto jakoi tämän oikeusperustan Äh, johtuu siitä, että Tanska on saanut opt-outin tästä oikeudellisesta yhteistyöstä ja siksi se ei osallistu neuvoston päätöksen hyväksymiseen pöytäkirjan 10.11. artiklan osalta. Eli Tanska on tässä vain erillisenä sopimuspuolena. Tarkistukset sopimukseen eivät ole mahdollisia. Parlamentti voi vain joko hylätä tai hyväksyä tämän sopimuksen. Ehdottaisin, että jos jollakulla on syitä torjua tämä ehdotus, niin 14. heinäkuuta kolme mennessä tulisi näin tehdä. Olimme toivoneet, että olisimme voineet äänestää tästä ää, tekstistä huomenna. Valitettavasti emme voi niin tehdä, koska vaikka oikeusasian valiokunnan täytyy vielä keskustella asiasta, joten tästä äänestetään tässä valiokunnassa lokakuussa. Haluaako joku kommentoida? Kousa. Köszönöm szépen a szót. Szeretném megerősíteni, hogy nem leszek hosszú, rövid. Niin, lyhyt kommentti ja varmasti voimme tämän kohdan käsittelyn pikaisesti päättää. Haluaisin kiittää esittelijäkin hyvästä työstä ja todellakin voin tukea tätä esitystä eh, omalta eh, osaltani ja myöskin ryhmäni puolesta. On tärkeää vahvistaa matkustajien oikeuksia ja niin kuin esittelijä totesi, tässä puhutaan asiasta, jolla on pitkä historia, ja nyt ollaan tultu käännekohtaan. kohtaan. EUsta tulee päätoimia tässä asiassa. Ja vielä painottaisin erästä seikkaa. Ei ole pelkästään tärkeää hyväksyä yleissopimusta, mutta on myöskin tärkeää valvoa sitä tulevaisuudessa riittävästi. Kiitos. Mr. Kiitoksia. Sitten Coles komissiosta. Oui, merci beaucoup, monsieur le Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Ihan pari sanaa vain. Yhtäältä haluaisin kiittää tätä mietinnöstä, kuten me Sara Köysen kommenteista. Toisaalta sanoisin, että sitten kun tämä yleissopimus on ratifioitu, jäsenvaltiossa sen kansainvälinen täytäntöönpano nopeutuu. otetaan huomioon, minkälainen paino jäsenvaltiolla me on tässä. Ja lopuksi ja, ja tämän pitäisi tehdä, jos mahdollista, ennen kuin asetus 392 2005 astuu voimaan – ja sen puitteissa jäsenvaltiot ovat tavallaan sitoutuneet ratifiointiin mahdollisimman pikaisesti ja mieluummin ennen vuoden 2011 loppua. Ja kuten itse totesitte, Tanska ratifioi yleissopimuksen. Kiitos. Okay, thank you very... Selvä, kiitoksia. Näin saimme tämän iltapäivän esityslistan päätökseen. Menemme suoraan koordinaattoreiden kokoukseen. Joten jos lähdette, niin lähtekää hiljaisesti. Mielelläni lähtisimme kyllä mekin. David Walker, koska se on nähnyt niin paljon vaivaa, että se on jopa kirjoittanut meidän etunimet tänne, niin mun mielestä niin. voisi myös nähdä sen vaivaa, että se vapauttaisi meidät koordinaattoreista. Walk, the no walk, walker. Mm, walk the walk. I will talk or walk. Niin, se on muuten tota niin, niin luopunut Puolasta. Sillä oli Puola. Joo. <laughs> Sopivasti just. PJ-kauden No vähän aikaisemminkin jo, <laughs> mutta... se kuullut, mihin se liittyy? Mä kuulin, että siihen liittyy joku, tota, ei nyt skandaali, mutta joku, oliko siitä valitettu tai jotain, ja se ajatteli, että, että helvetti. Kun ne puolalaiset on itse niin ilmeisesti aika ilkeitä.